Sì. Cari colleghi, diamo inizio ai nostri lavori. No niin, hyvät kollegat, aloitetaan työmme muutaman minuutin myöhästymisellä, mutta emme me nytkään ole täällä täysin eh, salein, vaikka olemme odottaneet melkein 15 minuuttia, joten emme voi nyt lykätä enempää meidän työtämme. Ensimmäinen kohta esityslistallamme on Euroopan parlamentin päätöslauselma Kosovon yhdistymistä Euroopan unioniin, ja tämä äh, on ollut tehtävänä edustaja Lunacekilla ja äh, ennen kuin annan hänelle puheenvuoron, haluan kertoa teille, jos ette sitä jo tiedä, niin noin kello 18 järjestetään AFETin erityis istunto Kosovon varaministerin ja mm, Petrovicin kanssa, joka varmaan kertoo enemmänkin siitä, mitä edustaja Lunacek nyt kertoo meille. Well, thank you for the colleagues to... Kiitoksia kollegoille keskustelemaan ensimmäisestä luonnoksesta tämän vuoden Kosovo-mietinnöstä. Ensimmäisenä, josta tänä vuonna keskustellaan, tietysti kaikki muutkin laajentumismaat jälkeen, kun edistymiskertomus komissiolta tuli. Haluaisin käydä läpi joitakin pääasioita, jotka mielestäni ovat tärkeät, ja odotan sitten keskustelua kollegoiden kanssa. Ja tiedän, että asia on joltain osin kiistanalainen, mutta toivottavasti päästään sopuun laajan enemmistön kesken relevanteista kohdista. Ensinnäkin sanoisin, että tässä mietinnössä haluan jälleen vahvistaa ei pelkästään EU-perspektiiviä, vaan EU, Euroopan perspektiiviä, vaan EU-perspektiiviä, kun Suomen osalta totean, että laajentumisprosessin täytyy jatkua, ja että tämä eurooppalainen rauhanprosessi ei pääse loppuunsa, elleivät kaikki Länsi-Balkanin maat jonain päivänä, ja toivottavasti ei niin kaukana tulevaisuudessa, ole osa yhteistä EUta. Huolimatta ongelmista ja kriisistä, joita meillä ole sisällä nyt on. Niin tämä perspektiivi on tarpeen jälleen vahvistaa, niin kuin teinkin. Kuten viime mietinnössä, niin tässäkin haluaisin toivottaa tervetulleeksi tai pyytää niitä viittää EU-maat, jotka ole Kosovan itsenäistä tunnustaneet, että niin tekisivät. Ja kuten tiedätte, niin toivon, että näin olisi. Tiedän, että yksimielisyyttä tästä ei ole parlamentissa, mutta kuitenkin laaja enemmistö on varmaan samaa mieltä. Haluaisin tietysti todeta, että parlamentti on aiemmin jo itse todennut ja tähän on kiinnitetty huomiota kansainvälisesti viime aikoina. Erityisesti jotkut servipolitiikat ovat näin tehneet, ovat vaatineet Kosovon jakamista. Hylkään sen tässä, niin kuin parlamentti on ja muissakin päätöslauselmissaan tehnyt. Meillä oli juuri kokous länsi työryhmässä. Siellä oli Kosovan parlamentin jäseniä mukana – Minullehan tässä juuri kerrotaan, että he olisivat täällä paikalla, joten haluaisin toivottaa heidät tervetulleeksi, ainakin ne heistä, jotka ovat paikalla. Teen myös selväksi, että viisumivuoropuhelu on olennaista Kosovon kansalaisten kannalta. Riippumatta etnisestä ryhmästä, albaanit, serbit, askalit, egyptiläiset, romaanit. That, uh, the, um, this, the in the commission... Sanamuoto komission Fyylen raportissa, kun hän sanoo, että tämä viisumivuoropuhelu on, sillä annetaan vihreä mapo valoja, että olisi etenemissuunnitelma mahdollisimman nopeasti, niin että Kosovan hallitus tekisi kaikki toimeenpanotoimet viisumivapautukselle kansalaistensa, kansalaisilleen siinä nopeasti kuin mahdollista. No tilanne itse Kosovossa. Pahoittelen näitä vakavia sääntöjen vastaisuuksia vaaliprosessin aikana – se, että parlamentin muodostaminen, hallituksen muodostaminen ja presidentin valittaminen kestivät niin kauan, viittaa myös, että täytyy nopeasti rankaista niitä, jotka olivat petoksista vastuussa, joita vaalien aikana tapahtui, ja rangaistamattomuuden kulttuuri vielä lopetetaan, jota vielä joillakin alueilla on Kosovossa, mikä auttaisi siihen, että kansalaisten ja valitsijoiden luottamus maahansa palautuisi. Sitten erittäin tärkeä asia tällä hetkellä kansainvälisessä tiedotusvälineessä myös vuoropuhelu Serbian ja Kosovan välillä, joka onneksi on käynnistynyt tällöin, ja näin herra Cooperin lehdistötiedote on tässä tästä vuoropuhelusta sen positiivisesta kulusta. Tämä on erittäin tärkeä yhteistyön osa-alue myöskin tulevaisuudessa Serbian ja Kosovan välillä. Ja todellakin toivon, että vuoropuhelu päättyy hyvin, että sopimukset, joita on jo tehty, myös toimeenpannaan. E, erityisesti, että Serbihallitus niin tekee niin nopeasti kuin mahdollista. Viittaan tähän myös toivoen, että että sopimukset silaavat tietä sopimusratkaisuun Kosovon ja EUn välillä. Tämä olisi olennaista Kosovon aseman tulevan kehityksen kannalta. Epävakaa ja jännittynyt tilanne koillisessa. Jälleen tässä suhteessa kehotan, kehotan servihallitusta purkamaan nämä rinnakkaiset rakenteet ja antaa Ahtisaarin prosessille mahdollisuus pohjoisessa. Jos se toimenpantaisiin, se olisi oikein hyvä. Ne pohjoisen servit, jotka haluavat hyväksyä Kosovossa asumisen, heillä olisi hyvä autonominen asema, jos he näin tekisivät. Tässä mielessä viittaa myös positiiviseen kehityskulkuun serbiyhteisössä. Ribarjoen eteläpuolella voi verrata jos verrataan muutama vuoden takaisin tilanteeseen, niin siellä on kunnan vastuustot valittu, serbi kaupunginjohtajia on, taloudellista kehitystä ja edistystä nähdään myös näissä kunnissa. Monietnisen tilanteen kannalta Kosovossa se on yleensäkin hyvä asia. Oikeusvaltion tärkeys, Julex-missio on suurin siviilimissio EU:ssa. ssa se on edistynyt Kosovossa. Koko korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan alalla myöskin sotarikokset, jotkut hyvin tärkeät henkilöt, kuten liikenneministeri herra Liimai. Hänellä on oikeusjuttu meneillään. Toivottavasti tulevaisuudessakin tällä alalla on edistystä. Kosovon hallituksen täytyy tässäkin toimia paremmin. EU-jäsenvaltiolta vaadin mietinnössäni ja eu e osallistuvilta valtioilta, että ne olisivat avoimempia siinä, että lähettäisivät asiantuntijoita EULEXiin. Ja todistien suurohjelman toim- ohjelma täytyy toimeenpanna Kosovossa. Ja että hyväksyisivät myös todistajia, jotka täytyy lähettää muihin maihin. EU-jäsenten pitäisi saada aikaan parempia tuloksia tässä, jotta EU-oleksista saadaan menestyksekkäämpi missio. Siis viittasin juuri Kosovan parlamentin jäseniin, jotka ovat paikalla, niin tällä yleiskokouksella siellä on hyvin tärkeä rooli budjettivalvonnassa, vaaliuudistuksessa ja kehotan jäseniä siellä vaali ja perustuslakin muutoksiin niin kuin valitsijoille luvattiin vaalien jälkeen, eli 18 kuukauden, 24 kuukauden päästä, eikä lykätä lisää. Korruptio, kuten mainitsin, on huolenaiheena edelleen Kosovon kansalaisten kannalta. Siinä hallituksen täytyy parantaa juoksua ja myöskin lainkäyttöviranomaisten täytyy todellakin täyttää ne kansalaisten odotukset Korruptiosta täytyy päästä eroon ja kansalaisten täytyy saada takaisin luottamuksensa oikeusvaltioon. Tuomio oikeuslaitoksesta reformissa on ollut edistystä, mutta edelleen tuomarien riippumattomuus poliittisesta väliintulosta syyttäjien keskuudessa myös siinä tarvii parantaa edistystä. Hallinnossa, virkamiesten keskuudessa, parlamentikon jäseneinä painotamme sitä, että täytyy olla riippumattomia ja tilivelvollisia virkamiehiä. Se on myöskin tärkeää sen kannalta, että kansalaiset luottavat jälleen valtionsa. Tiedotusvälineen riippumattomuus on erittäin tärkeä näkökohta, ei pelkästään Balkanin alueella ja Kosovossa, vaan myös EUn jäsenvaltioissa. Sen merkitys, että olisi vahvat ja itsenäiset tiedotusvälineet, Siinä on tärkeää myös se, että niiden toimintaan ei puututa. Syrjintä, sukupuoli, ikä, etnisyys, vammaisuus, kaikkien näiden perusteella on edelleen monissa suhteissa ongelma tässä maassa. Hyvä oikeusperusta ja lakien toimimpano, sitä puuttuu, siihen tarvitaan enemmän tukea, painottaisin myös tukea, lisätukea oikeusasiamiehen toiminnalle. Sitten kulttuuri ja uskonnollinen perintö. Edistystä on ollut, mutta uusia lakeja täytyy säätää eh, Prisranin historiallisesta keskustasta, joka täytyy suojella esimerkiksi. Ja siinä tiettyjä oikeudellisia näkökohtia täytyy vielä ottaa huomioon. Kansallisyhteiskunnan tukeminen, taloustilanne ovat edelleen huolenaiheena, ympäristönsuojelun tila, niin paljon kuin tiedänkin Kosovo A, Kosovo B ongelmista, jotka ovat siis hiilivoimaloita, aiheuttavat suurta vahinkoa erityisesti lapsille, mutta myös kansalaisille, jotka asuvat Pristiinassa, erityisesti talviaikaan, kun tarvitaan paljon lämmitystä ja alue täyttyy myrkyllisistä höyryistä Energies in energy. Näistä laitoksista niin täytyy satsata uusiutuvien energialähteisiin ja tehokkuuteen. Ja jatkaa tutkimusta kolmannesta hiilivoimalasta ja Kosovoa täytyisi sulkea niin nopeasti kuin mahdollista. Nämä ovat pääasiat siis, jotka otan esille mietinnössäni. Toivon, että kollegoiden kanssa voimme käydä tästä hyvän keskustelun. Ja kun tiedän näistä eroista, joita meidän keskuudessamme vielä on Kosovon statuksesta esimerkiksi, niin toivottavasti kuitenkin saadaan tämä laaja enemmistö pidettyä yllä. Ja voidaan tehdä näin selväksi, että Kosovolla on tulevaisuus EU:ssa ja Euroopan parlamenttina me olemme olleet niitä, jotka ovat eniten tukeneet tätä Kosovon prosessia. Ja olen varma, että keskustelusta tulee hyvä, vaikka siinä kiistoja olisikin, ja sitten hyvästä mietinnöstä päästään äänestämään maaliskuussa, joten innolla odotan kollegoiden kommentteja. Kiitoksia. Grazie, onorevole Lunacek. Kiitoksia, edustaja Lunacek. Vähän aikaa sitten te viittasitte eh, siihen, että täällä on Kosovan parlamentaarisivaltuuskunnan eh, valtuuskunta täällä paikalla, mutta kun te sanoitte, niin he eivät vielä olleet paikalle, mutta nyt toivotamme heidät tervetulleeksi, ovat saapuneet tänne. Ja nyt keskustelun aloittaa edustaja Kukan. Pyytäisin, että puhutte ainoastaan kolme minuuttia. En nyt ole kovin tiukkana tässä, mutta yritän järjestää hiukan tätä keskustelua. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tästä edustaja Lunacekin mietinnöstä. Se on hyvä pohja äh, parlamentin suhteelle Kosovoon. Tämä on yle, näin yleensä me sanomme, äh, mutta nyt olen ihan rehellinen, koska mielestäni tässä mietinnössä mainitaan kaikkein kiireellisimmät kysymykset ja toivon, että tämä mietintö todella auttaa Kosovoa menemään eteenpäin uudistamassa integraatioagendaansa, koska jopa ne, jotka eivät ole vielä tunnustaneet Kosovon itsenäisyyttä, näkevät Kosovon tulevaisuuden Euroopassa, Euroopan unionissa. Olen samaa mieltä komission arvion kanssa, joka löytyy edistyskertomuksesta, että Kosovo on edistynyt useilla toimialoilla. Erityisesti mitä tulee Euroopan agendan koordinointiin Kosovossa ja joitakin tärkeitä uudistuksia, kuten esimerkiksi oikeuslaitoksen alalla, niitä vieläkin pannaan täytäntöön. Belgrad on menossa eteenpäin ja toivottavasti tämä tuo käsin kosketeltavia tuloksia sekä Serbialle että Kosovolle. Ehkä olen hiukan liian optimistinen, kun tietää kuinka vaikea tämä kysymys on, mutta kannattaa olla optimisti. Meidän ei tulisi unohtaa, että tämä koko prosessi otettiin käyttöön, jotta tavallisten ihmisten elämä Serbiassa ja Kosovossa helpottuisi, vaikka monet kehityssuuntaukset viimeisen puolen vuoden aikana ovat osoittaneet, että joskus käy juuri päinvastoin. Siksi meidän tulisi tukea aktiivisesti kumpaakin osapuolta niiden ponnisteluissa työstää niitä kysymyksiä, jotka ovat tämän vuoropuhelun aiheita. Ähm, myös tärkeää nostaa esiin muutamia ongelmallisia kysymyksiä. Kosovon on parannettava julkishallintoaan, ähm, oikeuslaitostaan, ja poliisiviranomaistaan ja oikeuslaitoksen täytyy paremmin torjua järjestäytynyttä rikollisuutta ja korruptiota, joka valitettavasti on vieläkin laajalle levinnyttä Kosovossa. Tilanne pohjoisessa on vieläkin hyvin jännittynyt. Ei voida hyväksyä sitä, että eri ryhmittymät päättävät tilanteessa tässä Kosovon kolkassa – pitäisi antaa ihmisille oikeus protestoida rauhanomaisesti. Siellä, eh, mitä tuli Eulex-mission edustaja Lunacek mainitsi sen, minun mielestäni meidän tulisi tukea sen toimintaa Kosovossa. Jos ottaa huomioon viimeisimmät kehityssuuntaukset ja tämän eh, mission merkitys Euroopan unionille olisi mukaan, ehkä hyvä tavata Euleksin edustajia ja saada ihan ajankohtaista tietoa tilanteesta siellä. Mitä tulee viisumivapautukseen, olen iloinen, että komissio on ryhtynyt vuoropuheluun Kosovon kanssa. On tärkeää, että Kosovo ei jää jälkeen ja sen kansa eristäytyy muusta Euroopasta. Toisaalta Kosovon viranomaisten on osoitettava todellista edistystä ja sitoumusta viisumivapausjärjestelmän tavoitteiden ja ehtojen täyttämiseen. Minun mielestäni meillä on erittäin hyvä mietintö tässä pöydällä ja odotan kovasti yhteistyötä. Esittelijän halukkuus tehdä yhteistyötä on huomioitu ja me aiomme vastata samalla mitalla. Kiitoksia edustaja Kukan ja sitten edustaja Pantseeri sosiaalidemokraattisen ryhmän varjoesittelijä. Pyytäisin, että pidätte kiinni kolmesta minuutista, jos onnistatte. Kiitoksia myöskin, koska tämä on ensimmäinen keskustelu vasta, joten meillä on mahdollisuus palata tähän asiaan vielä. Tässä mietintöluonnoksessa on asioita, joita voin hyväksyä, esimerkiksi tämä Euroopan ulottuvuus on mielestäni asia, johon täytyy yhdistää samaa se, mitä teemme Serbian suhteen, koska nämä ovat kaksi raidetta, jotka, joita ei voi erottaa toisistaan. Kuitenkin on vielä asioita, joita täytyy tehdä. Yksi niistä nostettiin esoin, nimittäin oikeusvaltioperiaatteen toteuttaminen. Se on yksi perusperiaatteista, jolla voidaan varmistaa, että Kosovo voi kasvaa taloudellisesti ja olla uskottava paljon laajemmalti me emme saa unohtaa, että siellä on todellinen ongelma, mitä tulee esimerkiksi kansainväliseen valuuttarahastoon, jonka määrärahat ensin vapautettiin ja sitten pysäytettiin, koska valvonnan tulokset olivat kielteiset. Ja sitten 2011 hallitus teki joitakin päätöksiä, esimerkiksi äm, eläkkeet veteraaneille ja kansallisen äh, televiestintälaitoksen myynnin epäonnistuminen. Sitten toinen asia koskee tätä Eulox-missiota. Minä en ole aivan yhtä niin innostunut kuin edustaja Lunacek, erityisesti mitä tulee vuonna 2012 kesäkuussa suunniteltuun uudelleenrahoitukseen. Meidän täytyisi pohtia tätä vielä, koska minun mielestäni tehokkuus ei ole ollut tyydyttävää. Täytyy katsoa, mitä syitä tähän teho, huonoon tehokkuuteen on. Poliittinen ympäristö varmastikin ja Eurolexin neutraalius, mitä tulee Kosovon kansainväliseen asemaan, varmasti aiheuttavat ongelmia yhteydessä kumpaankin valtioon, mutta juuri siksi meidän täytyisi kiinnittää tähän enemmän huomiota. Jos ei se täytyy uudistaa, sitä täytyy uudistaa ja tarkistaa ja meidän täytyisi tehdä hiukan enemmän. Ja olen sitä mieltä, että tässä mietinnössä meidän täytyy nostaa esiin joitakin kysymyksiä, joissa osoitamme, miten EULEX-mission suuntaa täytyisi hiukan muuttaa. Jos haluamme todellakin muuttaa olosuhteita, kuten edustaja Lunacekin haluaa, mm, tämän eh, maan tulevaisuutta silmällä pitäen, niin meidän tulisi olla, ö, eh, ottaa tiukemmin kantaa. Ö, eh, otan sitten uudelleen kantaa, kun keskustelemme seuraavan kerran. Kiitoksia edustaja Pantseeli. Erinomaista kolme minuuttia tarkkaan. Ja nyt edustaja Arlaakki, kolme minuuttia, jos mahdollista. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minäkään nyt en ole niin innostunut yleissävystä tässä mietinnössä. Kritiikin puute Kosovon tilanteessa tänä päivänä ei ole mitenkään hyvä panos uudistukselle, kun Kosova uudistetaan. Ja minun mielestäni mietinnön tulisi heijastella Kosovon todellista tilannetta. Se ei ole suinkaan niin ruusuinen kuin miltä vaikuttaa. Luonnollisestikin edelleen on suuri avoin kysymys se, että viisi EU-jäsenvaltiota, jotka eivät ole tunnustaneet tätä, tekevät näin hyvistä syistä. Ja minä en näe niin hyvää edistystä, enkä niin suurta edistystä. Että Kosovan hallitus olisi edennyt eurooppalaisen standardien integroinnissa tai oikeusvaltioperiaatteen täyttämisessä. Tämä on pitkälti negatiivista ja olen samaa mieltä siinä. En ole nähnyt mitään suuria ponnistuksia. Jos haluamme perustaa nämä mielipiteemme tosiasioihin eikä mihinkään tavallisen sanahelinään, jota EU sanoo Kosovosta. Niin EULEX on yksi tärkeä osa. Sen edustajat kävivät täällä muutama kuukausi sitten. Ja se, että kävivät täällä Heidän läsnäolonsa ei ollut tyydyttävää suinkaan ja kosovolaiset, varsinkin syyttäjänvirasto mm, ja sen suhtautuminen sotarikoksiin ovat maksaneet eurooppalaisille veronmaksajille enemmän kuin 100 miljoonaa euroa vuodessa. Tämä on aivan huima summa. Kysymys on kuitenkin alle 2000 ihmisestä syyttäjät maksavat viisi, kuusi kertaa enemmän kuin tavallinen poliisivirkkamies missä hyvänsä eurooppalaisessa maassa. Eikä ole nähty minkäännäköisiä kunnollisia tuloksia. Luin tämän kertomuksen. Useat kollegat ovat allekirjoittaneet tämä raportti, joka on täysin käsittämätön. Siellä ei puhuta mistään merkittävästä, jota on saavutettu. On mahdotonta nähdä, mihin Euroopan raha on käytetty. Kysyin heiltä, kun he tulivat tänne. Ja heidän vastauksensa oli, ää, äh, ää, ähm, ei tyydyttänyt lainkaan. Siitä syystä meidän pitäisi suhtautua paljon kriittisemmin Euleksin suoriutumiseen ja kollegani on aivan samaa mieltä siinä, että jos tapaamme uudelleen tuon elimen, niin meidän tulee muuttaa sen organisaatiota ja vaatia sitä olemaan tehokkaampi ja uskottavampi siinä, mitä se tekee. Grazie onorevole Arlacchi. Eh, onorevole Earl. Kiitoksia. Eh, edustaja Arlacchi ja sitten edustaja Earl of Dartmouth, kolme minuuttia. Uh, since I've been in the room. Kiitoksia puheenjohtaja. Sen jälkeen kun tulin huoneeseen, niin olen kuullut sanoja, kuten, joita pitäisi käyttää Kosovosta. Syrjintä, tuomiolaitos, ja oikeusvaltion negatiivinen tila korruptio, ei lehdistön vapautta, laajalle levinnyt järjestäytynyt rikollisuus, rahanpesu. Näin Kosovon tilannetta on kuvattu kollegoiden joukossa. He olisivat saattaneet lisätä, ehkä se mietinnössä onkin, että virallisten lukujen mukaan työttömyys Kosovossa on 45 prosenttia. Ne ovat siis viralliset luvut, voi olla varma, että oikeasti on paljon enemmän. Eli tässä on kyseessä yhteiskunta, joka ei ollenkaan toimi. Ja vain EUn imperialistiset kunnianhimoiset suunnitelmat, suunnittelijat harkitsisivat hetkiäkään, että myönnetään, että tämä on valtio, ja sitten jos vielä sen pitäisi tulla jäseneksi, niin minun puolueeni on varmasti kovasti sitä vastaan. Niin tämän toimimattoman yhteiskunnan kustannukset sitten kantaisivat EUn veronmaksajat täysin. Minä olen nyt sitten jättänyt useita kysymyksiä komissiolle. Kaksi viikkoa sitten ne jätin ja odotan henkeä pidätelleni vastauksia, että miten komissio arvioitte, mitkä Kosovon kustannukset olisivat, mutta äh, ne asian mitta, mittayhteyksiinsä paljon suurempi maa Serbia on saanut jo kolme, kolme miljardia apuna viime viiden vuoden aikana. Voi var, olla varma, että Kosova oli siis samassa suhteessa. Ja sitten kun minun vaalipiirissäni kamppaillaan peruslaskujen kanssa, jotka pitäisi maksaa, niin pitäisikö tulla tällainen eläkeläisvaltio voisi sanoa. Ja en tiedä kuka tämän ehdotti, mutta se on kuulemma vakava ehdotus, että pitäisi olla joku viisumivapautus tai viisumivapaa järjestelmä EU-valtioiden ja Kosovan välillä. Miten se voi olla uskottava esitys, kun siellä on niin paljon järjestäytynyt rikollisuutta. Toiset kollegat ovat sitä jo kuvanneet. No viimeinen juttu vielä. Jotkut puolueet Britanniassa väittävät, että he ovat budjettileikkausten puolesta. Ei pelkästään jäädyttämisen, vaan että leikataan EU-budjettia. Näin heidän edustajan täällä nyt, joten esitän, että se ei ole uskottavaa sanoa, että ollaan pienemmän EU-budjetin puolella. Ja silti ollaan sen puolesta, että laajennetaan Kosovoa kohti ja muitakin maita kohti oikeastaan. Joten kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia edustaja Earl of Dartmouth eh, myöskin siitä, että noudatitte puheaikaa. Seuraavaksi edustaja Vaikil. Pyytäisin kolme minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Tilanne Kosovossa ei varmastikaan ole erinomainen ja siellä on hyvin paljon ongelmia, se on selvää mutta Kosovo voi ansaitse millään tavoin sitä, että sitä kohdellaan näin voimakkaasti ja tällaisin sanakäänteen kuin me äsken kuulimme. Se on nuori valtio ähm, ja monet Kosovon ongelmat lähtevät siitä, että seitsemän Euroopan unionin maata eivät vielä ole tunnustaneet Kosovoa. Viisi, anteeksi, viisi. Ja tosiseikka on se, että on vaikea luoda uutta maata ja uutta yhteiskuntaa ja suhteita toisiin maihin, jos sen yhteisön sisällä, johon haluaa liittyä, joka haluaa sinun liittyvän siihen, ei olla yhtä mieltä näin tärkeästä asiasta. Ja tästä näkökulmasta voi tehdä sen johtopäätöksen, että on selvää, miksi rajoilla on ongelmia, miksi on jatkuvasti ongelmia naapurimaiden kanssa. Mielestäni meille ja Euroopan vakaudelle ja tämän Euroopan kolkan vakaudelle on tärkeää se, että Euroopan unioni puhuisi yhteen ääneen. Ja on vielä halvempaa kannustaa Kosovoa integroitumaan Euroopan unioniin kuin maksaa laskuja mahdollisesta tulevasta sodasta tuolla alueella. Suosit, kan, kiitän esittelijää hänen mietinnöstään. Se on kirjoitettu hyvässä hengessä ja kannustavasti. Pyytäisin vain, että Kosovon hallitus olisi avoimempi sitä kohtaan, että serbialaiset voisivat palata Kosovoon ja kiinnittämään enemmän huomiota serbialaisten historiallisiin uskonnollisiin monumentteihin Kosovossa. Kiitoksia edustaja Vaikel. Ja sitten edustaja Tanok, jos mahdollista, niin kolme minuuttia. Um, yeah. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Olen lukenut mietinnön mielenkiinnolla. Olen ollut eri mieltä asiasta Lunacekin kanssa aiemmin, mutta tietysti mielestäni on tärkeää käyttää rauhallista kielenkäyttöä, kun Kosovosta puhutaan, mutta Kosovo valitettavasti edelleen jää jatkuvaksi ongelmaksi kansainväliselle yhteisölle, ei pelkästään Euroopan unionille. Siellä ei pelkästään ole viisi EUn ulkopuolista valtiota, mutta EU ei taida olla koko maailman pelkää pahoin. Ja itse asiassa ainakin puolet YK yleiskokouksesta ja ennen kaikkea kaksi pysyvää turvallisuusneuvostojäsentä Venäjä ja Kiina ovat paikan päällä. Tilanne on siis sellainen tilanne, josta ei oikein pääse ulos. Eikä se rat- ratkaisu ei ole helppo. Sitten vaaditaan etyjen, kyllä tiedä mitä se siellä oikein tekee paikan päällä – Eulex on paikan päällä, joka maksaa satoja miljoonia dollareita veronmaksajille kaikki vain pienen maan vuoksi, jolla on maarajat. Ja lisäksi siellä puuttuu ulkomaisia suoria investointeja ja eikä noita luonnonvarojakaan taida juurikaan olla. Vaikeita ongelmia siis on, jos tämä lievästi ilmaistaan. Valitettavasti kuitenkin Kosovosta on nopeasti tulossa monokulttuuri. Se yksi syy, miksi Kosovon luontia tuettiin NATO-johtoisessa sodassa, oli se, että sen tarkoituksena oli jäädä monikulttuuriseksi yhteisöksi. No nyt väestörekisteritiedot ilmaisevat, että suurin osa nuoria serbejä on lähtenyt paikan päältä. Ja ikärakenne on yläpainotteinen. Monet ovat menneet Eba-rivin pohjoisosaan Mitrovitsan ja siitä on tulossa 99 prosenttia Serbian ja sen eteläosa taas sitten on jakautunut. Puhun nyt ihan henkilökohtaisessa niin en puolueen eikä hallitukseni nimissä tai edes ryhmänikään nimissä, vaikka olen koordinaattori, olen pitkään uskonut, että varsinkin nyt kun käydään vuoropuhelua Cathy Ashtonin eh, kanssa eh, Robert Cooperin johdolla, niin ennemmin tai myöhemmin ja ennemmin on parempi päästään jonkunlaiseen tällaisen maata rauhan puolesta vaihtoon. Ja näin saataisiin kansainvälinen raja Kosovolle, jonka Bel- Belgrade ja Serbia hyväksyisivät. Heti kun Serbia on sitä mieltä, että se on saanut riittävän ö, tuloksen niin, että sille voidaan taantaa itsehallinto Ibarjoen pohjoisosassa ja Prosovon laaksosta voidaan ehkä antaa pieni pala maata, ja se on ollut ennen Albanian aluetta. No tämän tyyppinen vaihto voisi olla ainoa tapa saada rauha myös äh, lähi Israelin ja Palestinan välillä. Miksi emme ota tällaista ratkaisua esille Euroopassa? Yhtä jännittyneessä ja vihamielisessä ympäristössä – kaksi yhteisöä, jotka olivat sodassa vuosikymmen sitten. Minusta meillä täytyy olla raikkaita ajatuksia ja täytyy tarkastella tätä maata rauhan sijaan ö, vaihtoa. Kaikki muut, YK mukaan lukien, sitten ö, kykenevät toimimaan ja Kosovo voi saada vauraan tulevaisuuden. Annokka. Eh, onore. Kiitoksia edustaja Tanok ja sitten edustaja Preda, jos mahdollista, niin kolme minuuttia. Kiitoksia. Merci, Merci monsieur le président. Je vais pas attendre trois minutes. <clears throat> Euh, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kolme kommenttia ensimmäistä kappaleesta ensin. Olen sitä mieltä, että se on vähän naivisti kirjoitettu sillä anteeksi nyt vain ne viisi valtiota, jotka eivät tunnusta Kosovoa. Niitä ei voi kutsua paikalle sellaisinaan. Ei tässä ole kysymys mistään marginalismista. Kyseessä on poliittinen kysymys, joka on todella arkaluontoinen. Ja olen sitä mieltä, että mietintö ei ota huomioon sitä. Tässä on vähän niin kuin tuo enemmistö hyväksyttäisiin, tämä 22 valtion enemmistö hyväksyttäisiin helposti. Näille viidelle muulle kysymys on erittäin arkaluontoinen, ja olen sitä mieltä, että meidän täytyy ottaa vakavasti nämä valtiot, eikä vain jättää niitä huomiota. Ja sanotaan vain kappaleessa, että tunnustetaan, mitä niiden pitää tehdä. Toiseksi, Muutama päivä sitten lehdistössä oli tieto, jonka mukaan 20 000 serbiä, jotka asuvat Kosovan pohjaisosassa, olivat pyytäneet tukea, jotta saisivat suojaa Venäjän viranomaisilta. Tämä voidaan tietysti tulkita eri tavoin, tämä tilanne ja pyyntö. Mutta minusta on kuitenkin aika merkittävää se, että he eivät suinkaan käyny meidän puoleen, eurooppaisten puoleen. Se osoittaa sen, että luottamuspula on Kosovon kansalaisissa suhteessa Eurooppaan. Ja kaikessa tästä sitten voidaan pohtia sitä, millä tavalla painostetaan Belgradia minä uskon, että sillä voi joskus olla aivan vastakkainen vaikutus ja nimenomaan karkotetaan osa Kosovon kansalaisista. Loitonetaan heitä Euroopasta. Kappale 9, jossa puhutaan EULEXista. Siinä pyydetään niitä jäsenvaltioita, jotka ovat jättäneet poliisivoimat. Niitä pyydetään pohtimaan tätä asiaa, niin pohditaan pohtimaan esimerkiksi Romanian, Romanian tilanne, Uskon, että tästä on yksimielisyys. En usko, että mitä mahdollisuuksia on. Ihan nyt vain tällaisena lisätietona, että tähän asiaan palattaisiin. Ei tuollaista pyyntöä ole lainkaan tuettu. Preda onorevole Koppa, tre minuti. Kiitoksia sitten herra Koppa. I must admit uh, that... Anteeksi, rouva Koppa. Täytyy myöntää, että olen vähän turhautunut tähän Rova Lunacekin tekstiin koska esittelijä ei näytä hyväksyvän realiteetteja. Viisi jäsenvaltiota eivät ole tunnustaneet maata. Ja joka tapauksessa tämä mietintö ei voi olla väline siihen, että harjoitetaan painostusta niitä kohtaan, jotta ne tunnustaisivat. Tämä on se todellinen totuus. Se, mitä me parlamenttina haluamme lähettää viestinä, on positiivinen viesti Kosovon kansalaisille, että heillä on eurooppalainen tulevaisuus. Sen vuoksi laajanemmistö meistä tukee viisumivapautusta ja on kovin tyytyväinen, että komissio lähtee viisumivuoropuheluun. Kun tätä tekstiä työstetään, niin minusta tätä tavoitetta ei nyt saavuteta tässä tekstissä positiivisesta viestistä, mutta täytyy ymmärtää, että ne EU-jäsenvaltiot, joilla on oikeudellisia ja poliittisia vastalauseita, eivätkä muuta sitä kansa, kantaansa, ellei löydetä yhteistä ratkaisua statusasiaan. Toinen kohtani koskee vuoropuhelua Pristinan ja Belgian viran hallitusten välillä. Mielestäni tähän täytyy löytää uusi tasapaino tähän tekstiin, koska kun sitä nyt lukee tällaisenaan, niin kaikki vastuu annetaan, selvitetään Belgradin harteille. Niin kuin sitä tässä kuvataan, että ei ole toimeenpantu sopimuksia. Ja tässä ei oteta huomioon sitä faktaa, että Kosovan poliisikriisin alkoi viime, aloitti viime vuonna. No, joka tapauksessa voisin kuvitella, että tulisi uusi kohta kuusi, joka koskee Belgradin päätöstä alkaa vuoropuhelu Kristiinasta, tai se jäädyttää joka tapauksessa. Parla- parlamentin pitäisi tuomita äh, asevientikiellot yksi ja yksipuoliset toimet, kaikki sellaiset. Oli kyseessä sitten sellainen, jonka toimen alkuunpanijana on Kosovon tai osapuoli. Täytyy todeta, että viisumiesiässä vuoropuhelu on ainut tie eteenpäin. Itse asiassa Ehdokasstatuksen myöntäminen on tärkeä asia, joten asia riippuu nyt Belgradista. Täytyy ehkä enemmän sitä, että Pristinan viranomaisten täytyy eh, enemmän ottaa huomioon Serbien oikeudet Kosovossa ja vaatia viranomaisia, että ne yrittävät saada Kosovon serbit tuntemaan olonsa turvalliseksi, jotta heidän ei täytyisi lähteä pakoon. Honorevole Koppa, honorevole... Kiitoksia edustaja Koppa ja edustaja Brock, kolme minuuttia. Yeah. Puheenjohtaja, haluaisin pyhää ihan lyhyesti. Varmaan on käynyt ihan selkeästi ilmi, että Kosovoa kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot eivät ole vielä tunnustaneet. On useita sisäisiä ongelmia, jotka täytyy ratkaista ennen kuin siitä tulee todella toimiva valtio, sisäinen kehitys, oikeusvaltioperiaate, eh, kysymykset, jotka liittyvät hallintoon, mutta kysymykset myös, jotka liittyvät konfliktiin Serbian kanssa ja valtion yhtenäisyyteen. Miksi on vaikea saada aikaan pikaisia edistysaskelia. Mutta meidän pitää antaa Euroopan ulottuvuus ja pitää kiinni lupauksestamme, jos hallitus ja väestö ponnistelevat ja saavuttavat ehdot, täyttävät ehdot, niin sitten ehdot on täytetty. Ja se on tärkeää myös tämän alueen vakaudelle. Thessalonikin eh, lupauksessa tarkoituksena oli saada pysyvää rauhaa ja vakautta tälle alueelle. Ja tämä on meidän kokemuksemme 90-luvun sovista ja kiistoista, joita oli vasta vähän aikaa sitten. Joten tämä on periaatteellinen kysymys, kun ehdot on täytetty ja tämä liittymisen mm, ulottuvuus myös auttaa ehtojen täyttämiseen, eikä silloin voida sanoa, että tämä maksaa liikaa. Liikaa maksaa sotilaiden lähettäminen sinne, niin kuin nytkin vielä tehdään, ja kaikenlaiset muut turvallisuusmekanismin. Liian kallista on se, että Euroopassa virtaa veri. Jaarli voi varmaan helpommin puhua imperialistisista tunteista kuin muut, koska hänellä on siihen läheisempi yhteys, mutta se, että Euroopan unioni, joka on kovasti yrittää tällä alalla, joka on ollut aina alueella, joka on ollut hyvin epävakaa ja erilaisten konfliktien lähde, se, että Eurooppa yrittää saada sinne kestävää rauhaa ja että nyt väitetään, että se on imperialistista toimintaa, niin se tarkoittaa, ettei edes vähäkään ole ymmärtänyt eurooppalaisen integraation ideaa. Kiitoksia, edustaja Brock, edustaja Munitz. La concesión del uso de la palabra pasará a la historia de esta comisión. En relación con el informe de la señora Lunache, que en primer lugar tengo que decir que al... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. haluan todeta, että meidän tulee välttää viittausta YK-päätöslauselmaan 1244 99. Ja kapassa yksi viitataan siihen, että Euroopan parlamentti ilahtuisi, jos nämä viisi, jäsen, viisi valtiota, jotka eivät vielä ole näin tehneet, voisivat tunnustaa Kosovon. Ja Euroopan parlamentti ei ole tähän toimivaltainen, ei me ole tässä mukana. Eli tämä vain johtaa siihen, että parlamentti jakautuu, vaikka tavoitteena on se, että meillä pitäisi olla mahdollisimman vakaa kanta, kappale 6. Siinä todetaan, että Serbia ei ole täytäntöönpannut sopimuksia ja onko Kosovo tehnyt vastavuoroisia toimia ja että pitää pyytää Serbiaa ryhtymään toimenpiteisiin. Meidän täytyy muistaa, mikä on YK päätöslauselma ja komission täytyy tunnustaa edellisen julkilausumatiedot. Serbia on ryhtynyt toimiin ja ottanut käyttöön vapaakauppaan säännöt. Tässä mennään aivan liian pitkälle, jos sanotaan, että mitään sopimuksia ei ole pantu. Ne maat, jotka eivät ole tunnustaneet Kosovoa unionissa, niillä ainakin on rakentava kanta ja uskoakseni tästä on hyötyä, kun rakennetaan äh, vakautta Länsi-Balkanin alueella. Tämä on myöskin Espanjan puheenjohtajakaudella esille tullut asia, joka mahdollisti päätöslauselman syyskuussa 2010. Se mahdollisti myös vuoropuhelun Pristinan ja Belgradin välillä, kuten myöskin vuoropuhelun säilyttämisen kahden osapuolen välillä. Ja jos jokainen olisi ottanut kantaa yhden tai toisen osapuolen puolesta, niin tuo vuoropuhelu olisi suinkaan ollut mahdollinen. Minun mielestäni parlamentin pitää pyrkiä siihen, että se saa suuren konsensuksen asiansa taakse, jotta kielteisiä vaikutuksia ei tule Kosovon asemaan. Minusta meidän täytyy tässä kunnioittaa kansainvälistä oikeutta. Ja 1244-99 päätöslauselman mukaan niin täytyy katsoa niitä termejä, joista kaikki ovat samaa mieltä, ja Euroopan parlamentin ei tule päättää näistä kaikista. Ja haluaisin vielä todeta seuraavaa. Euroopan parlamentin täytyy keskittyä uudistuksiin, joita täytyy täytäntöönpanna, varsinkin niihin, jotka koskevat suoraan kansalaisia ja jotka johtavat tiettyihin ongelmiin komissio on oton esille lokakuun tiedonannossaan. Julkinen sektori, taloudellinen tilanne ja niin edelleen. On tärkeää, että keskitytään näihin kysymyksiin sen sijaan, että keskityttäisiin eri näkemyksiä aiheuttaviin kohtiin. Pristinan ja Belgradin välinen vuoropuhelu on tärkeä. Ja on tärkeää tehdä kaikkensa, jotta tuo vuoropuhelu säilyisi. Neuvostokin esitti tiedonannon, jossa puhutaan hyvin myönteisesti kahden, vuor- kahden osapuolen välillä alkaneesta vuoropuhelusta. Kiitoksia. Rigoroso. Primas. Edustaja Munits, minä annan eh, puheenvuorot selkeiden sääntöjen mukaan. Ensin varjoesittelijät, jotta he ovat, jos ovat paikalla. Sen jälkeen kronologisessa järjestyksessä, mutta otan huomioon eri äh, puolue, äh, kos, tein virheen äh, edustaja Arlakin kohdalla, koska muistin, että hän kuuluisi liberaaleihin, mutta hän on siirtynyt sosiaalidemokraatteihin. Tämä oli virhe, pyydän anteeksi. Mutta äh, sääntö on se, että minä en tässä nyt äh, yritä ketään suosia. Te voitte tulkita asian niin kuin haluatte. Edustaja Watson, te tulitte viimeisenä, mutta meillä on hyvin vähän aikaa, jos pystyisitte puhumaan minuutin tai maksimissaan kaksi. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä puhun minuutissa. En ajatellut puhuvani, mutta koska täällä ei ole ketään muuta ryhmäni puolesta, niin haluaisin ainakin sanoa, että me tuemme tämän mietinnön tasapainoista linjaa. Esittelijä on tehnyt erittäin hyvän työn. Me uskomme, että Kosovaa tulisi kohdella oikeudenmukaisesti, kuten mitä tahansa muutakin maata. Se on mahdollisesti kyllä nuori maa, mutta se on juuri vähän aikaa sitten menestyksen selkeästi voittanut perustuslaillisen kriisin ja meidän mielestämme esittelijän ehdotukset ovat aivan oikean suuntaisia ja mielellämme tuemme niitä. Kiitoksia edustaja Watson myöskin teidän ähm, lyhyestä puheenvuorostanne ja loppupuheenvuoro esittelijälle, jos mahdollista kolmessa minuutissa. But there will be time more debate. Yritän kolmessa minuutissa joka tapauksessa. Kiitos kollegoille, ne jotka ovat mietintöä tukeneet, ja kuten äskeinen puhuja ja muutkin, kiitos heille, mutta kiitän myös heitä, niitä, jotka ovat olleet hyvin kriittisiä. Tiesin etukäteen, että niinkin kävisi viittaava joihinkin osatekijöihin, jotka otitte esille. Tämän asian mainitsivat monet, nimittäin kritiikki eu kohtaan. Minä olen ollut myöskin niitä, jotka ovat kritisoineet joitakin aspekteja siitä aiemminkin, joten odotan innolla, mitä tietoa tästä saadaan. Mutta sitten tämä uusi mandaatti, joka EULEXin pitää saada, siinä täytyy tehdä uudistuksia. Se työ on meneillään joka tapauksessa. Tässä haluaa tehdä yhteistyötä niiden kanssa, jotka periaatteessa EULEXia tukevat. Sitten ne, jotka sanovat, että eivät halua mitään tällaista rahoittaa, niin siinä ei ole oikeastaan pohjaa keskustelun, mutta ehkä varjoistetyiden kesken se on kuitenkin mahdollista. No, muutama sana herra Dartmouthin sanomista. Tiedotusvälineiden riippumattomuus, Murdoch, jäsenvaltiot, omanne, no hän ei ole nyt paikalla, niin skandaaleja on ollut meilläkin jopa enemmän kuin Kosovossa. Toisaalta sitten, kun viitataan, tai viitaten joihinkin kollegoihin, jotka ovat kritisoineet niitä jäsenvaltioita, jotka eivät ole tunnustaneet Samanlaista äh, sanamuotoista äänestettiin laajalla enemmistöllä jo viime vuonna ja tunnen näiden maiden kannat ja joidenkin hallitusten kannat. Jotkut niistä ovat muuttumassa tällä hetkellä. Ehkäpä tässä on mahdollisuus edistykselle. Ongelma, joka minulla aina on, erityisesti Euroopan parlamentissa, jossa edustamme yhteistä EUta eikä toivottavasti pelkästään jäsenvaltioita, on se, että Kosovo on eurooppalainen asia. Ja monissa näistä viidestä maassa on sitten sisäisiä asioita, jotka estävät Kosovon itsenäisyyden tunnustamisen ja toivon silti, että tässäkin kohdassa saadaan enemmistö aikaan. Sitten kun esitettiin kritiikkiä sitä kohtaan, että Kosovossa olisi edistystä, niin jos lukee tarkasti tämän, niin kritisoin minäkin sitä ja otan esille asioita, joissa edistystä tarvitaan lisää. Ja olen hyvin vastaanottavainen kollegoiden kommenteille tässä. Ja ne kyllä löytää sieltä minunkin osaltani, jos lukee tarkasti. Tänok, mä ihmettelen sitä, kun sanoitte, että tästä on tulossa monokulttuurinen. Jos olisit ollut Länsi-Balkanin työryhmässä, jos olette kyllä jäseneni pari tuntia sitten kokous, niin siellä oli Kosovan parlamentin jäseniä tulivat albanialaisista enemmistöstä. Siellä oli kuitenkin myös serbejä, romaania, turkkilaisia, jopa montenegrolaisia. Kaikki ovat Kosovan parlamentin jäseniä, joten en minä ymmärrä, missä tässä monokulttuurisuutta nähdään. Serbivähemmistö, herra Tanak, tästä on keskusteltu aiemmin. Tiedätte, että erityisesti Etelässä on kaupunginjohtajia, on kuntia, joissa on esitetty hyvin. Pohjoinen on ongelma, ja siihenkin viittaa mietinnössä. Vuoropuhelun osalta toivon, että siinä on positiivisia aspekteja, mutta kuitenkin tietysti näen myös senkin, että Serbian täytyy toimenpana joitakin näitä asioita. Olen lukenut äskettäisen neuvoston lausuman. Tiedän, että diplomaattista edistystä on äskettäin ollut. Mutta sillä, missä sopimuksia on tehty, ne täytyy toimeenpanna niin paljon kuin olenkin sen puolesta, että ehdokastatus annettaisiin Serbialle, niin hyvät naapurussuhteet ovat kuitenkin tärkeä osatekijä, kuten komissio ja sen Fyylikin on äh, kertomuksessaan todennut. Kiitoksia kovasti, odotan innolla keskustelua. 13. elokuuta taisi olla määräaika tarkistuksille ja sitten puhutaan taas. Kiitos. Eh, Hyvä. Keskustelu eh, tarkistuksista 23. 24. Eh, tammikuuta ja samoin äänestysvaliokunnassa. Näin olemme päättänyt. Kiitoksia, että aikaistettiin aikataulua. Sitten mietintöluonnos, johon sisältyy ehdotus Euroopan parlamentin suositukseksi neuvostolle eurooppalaisen demokratiorahaston mahdollista perustamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä. Tämä on tämän mietintöluonnoksen ensimmäinen käsittely, jos mahdollista. Tästä puhuttaisiin vain esittelijän ja varjoesittelijän kesken. Meillä on kahdeksas päivä tästä sitten varsinainen keskustelu. Serbialan ministeri tulee tänne seitsemän minuutin kuluttua, joten pyytäisin, että puhutaan tästä oikein lyhyesti. Edustaja Lambsdorff. Kiitoksia puheenjohtaja. Me keskustelemme nyt tosiaankin tästä ehdotuksesta suositukseksi neuvostolle demokratiarahaston perustamisesta, mikä tässä on taustalla. Äh, Arabimaailman, mutta myös muiden maiden kehitykset ovat osoittaneet, että ne välineet, joita Euroopan unionilla on demokratian edistämisessä, eivät välttämättä ole riittäviä, ja siksi olisi meidän mielestämme hyvä toimia poliittisemmin, siis strategisemmin toisaalta ja toisaalta reagoida nopeammin kuin tilanne muuttuu. tämänhetkinen puheenjohtajamaa on samaa mieltä ja se edistää tätä hanketta voimakkaasti ja se keskustelee tästä hankkeesta jäsenvaltioiden kanssa. Jäsenvaltiot 20. kesäkuuta neuvostossa jo periaatteessa hyväksyvät tällaisen rahaston perustamisen. Meidän suosituksessamme joka on syntynyt useiden keskustelujen jälkeen varjoisitellen kanssa ja varjoisitellen virallisen tapaamisen jälkeen eh, sekä eh, Euroopan ulkosuhdehallinnon konsultoinnin jälkeen, joka sisältää jo kaikkien ryhmien panoksen tältä parlamentissa. Siinä käsitellään ainoastaan lyhyesti joitakin kysymyksiä, jotka nyt mainitsen ja sitten odotan kovasti keskustelua. Yksi asia on se, että haluamme olla strategisempia ja nopeampia. Catherine Ashtonin sanojen mukaan pitää saada aikaan syvää ja kestävää demokratiaa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että ne valtiot, sanktiot, jotka ovat muuttumassa tai tulevat muuttumaan, että niiden kanssa luodaan kumppanuutta erilaisten toimijoiden kanssa. Tässä on erityisen tärkeää, että luodaan kumppanuuksia myöskin niiden jäsenvaltioiden kanssa, jotka tukevat demokratialiikkeitä, erilaisten säätiöiden kanssa siellä myöskin eurooppalaisen ihmisoikeusvälineen kanssa. Tämä on täydentävä synergiaetuja tuova rahasto. Tämä rahasto siis jakaa tukia, mutta ei itse operatiivisesti toimi paikan päällä. Se saattaisi esimerkiksi käynnistää hankkeita eri maissa erilaisten kumppanien kautta, jotka sitten eurooppalainen demokratia- ja ihmisoikeusväline ottaa myöhemmin hoidettavakseen. Siksi odotamme tällaista rakenteellista vuoropuhelua näiden kahden rahaston välillä. Mitä tulee eri toimijoihin, niin tarkoitus on kattaa mahdollisimman laaja määrä eh, niitä. Tarkoitus on toimia nopeasti ja auttaa mahdollisimman pian. Tärkeää on ottaa ottaa mukaan sellaisiakin toimijoita, jotka ihmisoikeusvälineissä eivät tähän mennessä ole voineet olla mukana, esimerkiksi kun on kyse poliittista voimista. Tämä ei ole mitään suoraa puoluerahoitusta, se on sanottava tässä ihan suoraan. Ei ole kysymys siitä, että edistetään poliittista agendaa, vaan tarkoitus on antaa poliittisille liikkeelle, jotka ovat vasta syntymässä, saada jalansijaa. Me haluamme eh, epäbyrokraattisen rakenteen täällä Brysselissä, joka tekee eh, läheisesti yhteistyötä ulkosuudenhallinnon kanssa, kerää tietoa ja eh, hallintorakenteen kautta. Ja tämän konsultaation osoitti selkeästi, jossa siis on myös Euroopan parlamentti edustettuna, koska tässä käytetään eurooppalaisia määrärahoja, siksi Euroopan parlamentin on oltava mukana ja sen täytyy olla poliittinen elin, joka toimii poliittisesti. Siksi on tärkeää, että poliittinen tasapaino löytyy siitä. Ajatus siitä, että vain yksi parlamentin jäsen olisi tässä mukana, ei siksi riitä. Tämä on eräs tärkeä asia, jonka kollegat nostivat esiin keskusteluissa. Sydämelliset kiitokset, odotan kovasti näitä keskusteluja. Grazie, onorevole Lansdorf. Kiitoksia, edustaja Lambsdorff. Edustaja Saifi. Favore, due minuti. Kaksi minuuttia pyydän. Euh, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää kollega Lambsdorffia näistä kommenteista. Meillä on ollut mahdollisuus myös vaihtaa näkemyksiä tästä asiasta. Haluaisin vielä todeta, että tietysti se, mitä arabimaailmassa äskettäin on tapahtunut, johtaa siihen, että meidän täytyy myös tarkastella uudelleen kumppanuusstrategiaamme kaikkien näiden maiden kanssa. No sitten tästä rahastosta. Rahaston luomisen täytyy tarjota todellista lisäarvoa, kun tuetaan tulevaisuuden demokratioita. Kysymys on tärkeästä kevytrakenteista välineestä, jonka rahoitus on yksinkertainen järjestää, joka tarjoaa myös joustavuutta. Tämän tyyppisen rahaston pitäisi mahdollistaa Euroopan unionin parempi näkyvyys, kun se pyrkii vahvistamaan demokratiaa. Samalla kuitenkin vältetään, vältetään se, että meitä ei saa syyttää siitä, että pyrimme hallinnoimaan naapureidemme asioita. Muutama kommentti. Ensinnäkin olen pohtinut sitä, miten asianmukaista on tukea rahoituksellisesti tätä rahastoa ja suoraan poliittisia puolueita. Mitkä ovat ne takeet, joita me saamme? Eikö ole olemassa vaaraa siitä, että neutraaliutemme ja se tasapaino, joka meidän tulee säilyttää, vaarantuvat? Eikö olisi älykkäämpää rahoittaa säätiöitä tai kansalaisjärjestöjä – jotta Euroopan unionia ei pidettäisi tahona, joka pyrkii puuttumaan maan sisäisiin asioihin. Toiseksi, rahaston tavoitteena ensikädessä on tukea siirtymäkauden lainoja ja siirtymistä demokratiaan, joka tapahtuu lähinaapurialueellamme. Maantieteellinen ulottuvuus tulee kattaa koko maailman, mutta erityisesti kiinnittää huomiota ainakin seuraavien vuosien aikana kaikkein läheisimpiin naapureihimme. Toinen huomio. Rahaston pitäisi, se mukaan mitä se jo jossakin valtiossa tekee, rahoittaa eurooppalainen hanke tulevaisuuden henkilöiden johtaman, johtamina Tämä mahdollistaisi sen, että voitaisiin helpommin tiedottaa Euroopan unionin arvoista niin, että saadaan naiset ja miehet työskentelemään demokratian puolesta. Viimeinen kommentti, joka koskee hallinnollisia toimia. Jotta voitaisiin mahdollisimman pitkälti helpottaa hallinnointia ja hallinnointikuluja, pohdin sitä, mikä olisi paras tapa johtaa tätä joko säätiö tai virtuaalirahasto. Sen pitää ajaa eurooppalaisia ulkosuhdekysymyksiä, demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta ja samalla tukea ihmisoikeuskysymyksiä. Parlament, Euroopan parlamentin täytyy olla hyvin läheisessä yhteistyössä tämän rahaston perustamisessa, valvonnassa ja täytäntöönpanossa. Kiitoksia edustaja Saifi. Edustaja Gomez, pyydän kaksi minuuttia. Kiitoksia. Puhun Veronique de Keiserin puolesta, joka on varjoesittelijänä ja ei voi olla paikalla. niin Puolahan tätä on ehdottanut alun perin tätä demokratiarahastoa. Ja että se otettaisiin jopa 2010 ihmisoikeusraporttiin mukaan. Perengra pyysi kertomaan, että parlamentin valvontavalta on tässä olennaista. Oli se sitten jälkikäteen tai etukäteen. the, that the Council is being working on on the basis of, uh, of uh, uh, the idea. Johtokunnan asema on tässä tärkeä. Koska itse asiassa tämän rakenteen mukaan mikä tahansa jäsenvaltio, niin voihan niitä olla 27 jäsenvaltiota pöydällä. Ja toisaalta tarvitaan paljon parempi edustavuus parlamentille – ja sellainen, joka heijastaa koko poliittista kirjoa tässä parlamentissa. Mielestäni tämä on olennainen osatekijä, jotta tämä rahasto voisi tehdä sen, mitä sen pitääkin tehdä, eli tukea demokratian rakentamista missä tahansa maailmassa. Sitten tietysti poliittisesti tasapainoinen edustus, niin että siellä on parlamentin edustajat mukana, ja sitten Veronikka on myös sitä mieltä lopultakin, että rahojen jako pitäisi jättää paikallisille toimijoille eikä eurooppalaisille säätiöille. Tämä on vähän eri lähestymistapa kuin mitä Lambsdorff ehdottaa, mutta haluaisin Lambsdorffia kiittää. No sitten omat kommenttini kahdesta kohdasta, Etusijalla pitäisi olla, että tuetaan paikallisia toimijoita, mutta pitäisi tukea ketä tahansa, joka ruohonjuuritasolla tekee työtä tai voi tehdä. Saattaa olla, että kyseessä on jopa poliittiset puolueet tai säätiöt. Ei sitä pitäisi hylätä mielestäni tätä ajatusta. Toinen kysymys. ihmisoikeus- ja demokratian välineestä aiotaan ottaa näitä rahoja EUn osalta, se on väärin, se on olemassa, eikä sitä rahoiteta kovin paljon. Ja sillä on tietysti vaikutuksensa ihmisoikeuksien ja demokratian tukemiseen. Muista välineistä pitäisi ottaa rahaa. DCI, ICA, No, mikä tahansa niistä, jotka eivät hoida hommansa niin kuin pitäisi. Niin, kiitos. Onorevole Lockbiller, per favore due... Edustaja Lochbiller, pyydän kaksi minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, olemme lukeneet tämän luonnoksen ja pidämme sitä suurilta osin hyvänä, mutta on vähän vaikeaa löytää konkreettista viitekehystä tai kritisoida sitä, esimerkiksi tätä demokratian välinettä, koska olemme kuulleet, että se ei ole ihan varma vielä. Kuulimme, että joulukuun alussa se voidaan jo varmasti hyväksyä, mutta jos nyt tässä on kyse vain tästä mm, raakileesta, niin silloin Tämä tuo kyllä epävarmuutta ja haluan kysyä Graf Lambsdorffilta, vaikuttaako tämä tämän päätöslauselman aikatauluun, jos emme voi luottaa varmaan viitekehykseen. Erona tähän ensimmäiseen esitykseen on nyt työstetty sitä, mitä tarkkaan halutaan tehdä, mutta monet kysymykset ovat vielä auki. Meille vihreille on tärkeää, ja mehän olemmekin jo tarkistuksia tehneet, että parlamentti on mukana. Nämä tarkistukset onkin otettu huomioon. Me sanoimme, että EUn budjetti että jos EUn budjetista sitä rahoitetaan, niin sen täytyy olla täysin EUn rahoitussäännösten mukaisia. Tämä on otettu huomioon, mutta aiomme kuitenkin varmistaa, että missään tapauksessa enempää kuin 50 prosenttia rahoituksesta tule, ei tule EUn määrärahoista. Olen samaa mieltä edustaja Gomesin kanssa mekin aiomme vielä muokata sanamuotoamme niin, ettei missään tapauksessa eh, demokratia- ja ihmisoikeusvälinettä leikata entisestään. Ja on ikävää, että meidän tarkistustamme ei, ei otettu huomioon, jossa haluttiin välttää kaksinkertainen työ. Ja minun mielestäni tämä demokratiaväline ei välttämättä koske nimenomaan ihmisoikeuksien puolustajia, koska meillä on eri hankkeita sitä varten. Ja sitten FEM-valiokunnan suositukset ovat mielestäni hyviä ja tukisin sitä, jos ottaisitte ne huomioon. Kiitoksia edustaja Lochbieler ja edustaja Lösing päättää keskustelun. Olkaa hyvä kaksi minuuttia. Ja vielen dank. Niin, niin paljon kiitoksia ryhmäni puolesta. Voin sanoa, että olemme hyvin skeptisiä tämän välineen suhteen ja näemme siinä suuria demokratiavajeita, jotka lohtuvat nimenomaan tästä tämän välineen niin kutsutusta yksinkertaisuudesta ja nopeasta toiminnasta. Haluan selkeästi sanoa, että me varmaankin tämän takia hylkäämme tämän välineen, vastustamme sitä, mutta silti haluaisin tehdä muutamia kommentteja ja muutosehdotuksia. Yksi onkin jo otettu mukaan. Haluaisin kuitenkin sen vielä tässä mainita lyhyesti. En aio nyt lukea tätä tarkistusta täysin, vaan yritän tehdä siitä yhteenvedon. Me äh, korostamme sitä, että suverenisuusperiaatetta pidetään yllä. Meille on tärkeää, että tätä välinettä ei käytetä äh, väärin äh, muiden etujen ajamiseen. Me pidämme tärkeämme parlamentaarista ja budjettivalvontaa ja myöskin sitä, että ennen määrärahojen jakoa joku ylempi taho tarkistaa edunsaajat ja että sitten näiden määrärahojen antamisen jälkeen tämä taho myös valvoo niiden käyttöä. Kiitoksia edustaja Löysin. Pyydän anteeksi kollega Preidalta, Jyfiltä ja Sarjus Volskilta. En voi antaa teille puheenvuoroa Puhumme tästä uudelleen 8. joulukuuta, kun käydään todellista keskustelua. Ministeri odottaa meitä, jos herra Lamstov haluaa vielä sanoa jotain kolme minuuttia puheaikaa, mutta pyytäisin, että älkää ylittäkö mm, kolme minuuttia. Vorsitzender. Ähm. Teen parhaani puheenjohtaja, kiitoksia kovasti. Mitkä ovat tärkeimmät kohdat? Laaja konsensus kautta kaikkien ryhmien on siitä, että Euroopan parlamentti sen vuoksi, mikä tällä rahastolla on, mikä luonne sillä on. Ei, ei pelkästään toimielin intressi ole tähän valvontaan, koska vaikka olemme siihen oikeutettuja demokraattisesti valittuna elimenä Euroopan tasolla. Käsitteellisesti strategisesti me sitä haluamme seurata. Se tulee mukaan näihin suosituksiin. Joitakin kohtia vielä on, joista täytyy keskustella. Yksinkertaisesti niistä täytyy puhua. Kun Veronika ehdottaa, että pitäisi mennä suoraan paikallistoimijoiden pariin, niin voidaanko tämä tehdä tällä kevyellä rakenteella, joka on Brysselissä, ilman että tunnetaan paikallisia olosuhteita? Onko siinä järkevästi olla kumppaneita, kansalaisjärjestöjä ja säätiöitä kuitenkin? Eli siitä täytyy vain puhua. Lohpiilerin kysymys, että ei olisi yli 50 prosenttia EU-rahoja. Mitä se tarkoittaa sisäiselle jaolle strategisessa päätöksenteossa? Siitäkin pitäisi vielä keskustella. Ei ole vielä sitä otettu mukaan, koska se asia ei ole vielä kypsä päätöksentekoon. Se, mitä kollega Saifi sanoi, se pätee, että missä muodossa kohtelemme poliittisia toimijoita. Olen sanonut selväksi, että ei halua harjoittaa tässä puoluerahoitusta, mutta on tietysti tiettyjä tilanteita, jossa voidaan mennä poliittisten puolueiden suuntaan. Jos ensimmäistä kertaa on äh, vapaat vaalit, niin pitäisikö sitten yhtäkkiä vetää tuki pois? Tämä on tällaista käsitteellistä äh, strategista työtä, josta täytyy vielä keskustella, että miten nämä asiat parhaiten ratkaistaan. Sitten Parpella Lohpiirillä otti kysymyksen esille, että eivätkö Terms of Reference ole vielä varmiina. Jetzt höre ich, dass also die Terms of Reference noch verschoben werden sollen, weil sie noch ein bisschen weiter diskutiert werden sollen. Niin, pitäisi vielä käydä jatkokeskustelua. Mutta tämän aikataulun olen sitten nyt tarkoituksella niin, että me parlamenttina voimme käydä vielä neuvotteluja. Minulla ei ole ongelmaa sen kanssa, että jos nämä säännöt joskus vielä muuttuvat, niin sitten myös tarkistusten jättämismääräaika muuttuu, että keskustelu mahdollistuisi. Nehän käyvät käsi kädessä neuvottelujen kanssa muissa toimielimissä. Tässä varmaan päästään eteenpäin niin kuin keskustelu muissakin toimielimissä menee. No yksi erityisen mielenkiintoinen kohta, Saifin kertomassa. Eli nämä potentiaaliset nuorisoaktivistit tulevaisuudessa, tulevaisuuden tärkeät henkilöt mahdollisesti, se on tärkeä osa-alue, jossa EUlla on tekemistä. Puheenjohtaja katsoo jo kelloa, jätetään tähän ja jatketaan muussa yhteydessä kernaasti. Puolan ulkoministeri muuten tulee huomenna ja puhuu myöskin täällä ja neuvon tai kehotan siihen, että Olkaa paikalla, itse en pysty, kun meillä on puoluepäivät. Kiitoksia edustaja Lamsov. Kuten tiedätte, 8. joulukuuta meillä on ensimmäinen todellinen keskustelu tästä mietintöluonnoksesta. Tämä oli vain tällainen ennakkomaistiainen, koska huomenna tapaamme Puolan ulkoministerin sitten 15. joulukuuta on tarkistustietojen määräaika ja Äänestys on ensi vuoden helmikuussa. Sitten menemme seuraavaan kohtaan esityslistalla nimittäin mielipiteen vaihto Vuk Jeremikin kanssa, Serbian ulkoministerin kanssa, joka odottaa meitä ulkona ja pyydän, että hän tulee nyt sisälle. Buongiorno. Possiamo... Hyvää päivää. Voimme jatkaa. Hyvää päivää myöskin ministeri Vuk Jeremikille, joka on, kuten tiedätte, Serbian ulkoministeri ja toivotamme hänet tervetulleeksi ja haluamme myös toivon näin kaikkien nimissä onnitella häntä siitä, että Euroopan komissio on nyt suosittanut neuvostolle sitä, että hänen maansa saisi unionin ehdokasmaan statuksen. Tämä on todellinen tunnustus, sitä ei voi kieltää siitä uudistusprosessista, jota teidän maanne on toteuttanut, vaikka vielä paljon onkin tehtävää, kuten tiedämme, jotta voidaan kaikki etapit eh, saattaa päätökseen, mutta uskon todellakin, että joulukuussa neuvosto eh, tekee tämän suosituksen. Ehdokasman status, kuten tiedätte, liittyy eh, erääseen ehtoon, nimittäin siihen, että suhteet Kosovoon paranevat. Ja äskeisessä keskustelussa näimme, että tässä on kyse hyvin hankalasta arkaluontoisesta kysymyksestä. Tiedämme sen, mutta se on aihe, jossa tarvitaan hyvin pragmaattista ja konkreettista lähestymistapaa. Olemme iloisia huomatessamme, että vuoropuhelu Pristinan kanssa, joka alkoi viime toukokuussa, jatkuu. Meillä on ollut yhteisymmärrystä tietyistä kysymyksistä, mutta elinolosuhteet Kosovo ja Serbi-yhteisön välillä eivät ole vieläkään parhaat mahdolliset. On kysymyksiä, joita ei vielä käsitelty tai on tapahtunut hidastusta ja pysähdyksiä. Tiedän, että osapuolet ovat tavanneet vähän aikaa sitten. On päästy yhteisymmärrykseen yliopisto, diplomeista, mutta vieläkään ei olla päästy lopulliseen yhteisymmärrykseen. Ja odotan kovasti keskustelua teidän kanssanne tästä asiasta ja monista muistakin. En vie teiltä enempää puheaikaa. Annan teille puheenvuoron ja kuuntelen teitä mielenkiinnolla. Teillä on puheenvuoro, ministeri. Well, thank you very much, Mr. Chairman, and, uh... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. Kiitoksia kovasti ajastanne ja kiitoksia siitä, että tulitte tänne paikan päälle keskustelemaan koko Länsi-Balkanin eurooppalaisesta tulevaisuudesta. Aloitan Serbiasta. Tämä on vaikea aika Euroopassa. Monet asiat ovat nyt keskustelussa mukana. jotka ovat ehkä kiinnostavampia teidän äänestäjillenne. Ja olen todella kiitollinen siitä, että nyt uhraatte minulle aikaa tänä iltapäivällä. Eurooppa muuttuu silmien edessä ja yhä enemmän keskustellaan siitä, mihin suuntaan tulisi mennä, kun pohditaan näitä muutoksia. Jotkut jopa kyseenalaistavat eurooppalaisen hankkeen menestyksen suhteessa näihin haasteisiin, ja ongelmanahan onkin se, että no, ongelmia Eurooppa, Euroopassa onkin. Mutta aivan epäilemättä voidaan todeta, että Euroopan prosessi on johtanut suureen menestykseen, kun katsotaan kaikkein perustavanlaatuisia syitä, miksi se ylipäätään alun perin syntyi, eli se, että viedään eteenpäin eurooppalaisen alueen rauhaa ja vakautta. Tämän menestyksen takia enää ei voi kuvitella konfliktia Euroopan alueella. Ja tiedän, että tämä ajattelutapa voi kuulostaa hyvin antiikkiselta, varsinkin kun katsotaan, mitä vaikeuksia Euroopassa on – Mutta tähän pisteeseen pitää vielä päästä siinä Euroopan osassa, josta minä tulen. Eli Länsi-Balkanin alueelta tai Kaakkois-Euroopasta. Tässä maanosassa on tärkeää se, että taataan pitkän aikavälin vauraus ja vakaus, joka pohjautuu siis kestävän rauhan Balkanin alueella. Ainoa puitteisto, jossa tätä prosessia voidaan viedä eteenpäin, on se, että puhutaan liittymisestä. Toivottavasti prosessi säilyy kaikille maille Länsi-Balkanin alueella, koska ennen kaikkea kysymys on eurooppalaistumisesta. Kysymys on siitä, että hyväksytään lait ja standardit, jotka Euroopan unionissa ovat voimassa. Kysymys on siitä, että täytetään yhteistyön säännöstö, Kööpenhaminan kriteerit, Ja se, mitä olen valmis täällä sanomaan, on, että kysymys ei ole niinkään tuosta statuksesta – vaan siitä, että miten syvä kapasiteetti on jatkaa uudistuksia. Tiedän, että keskustelua käydään paljon, ainakin joissain Euroopan osissa, siitä, onko nyt tullut oikea aika ottaa uusia jäseniä, onko mahdollista laajentua siihen tai tähän suuntaan. Enkä tiedä, miten se on mahdollista, mutta kun puhutaan länsi alueesta, mutta ei siis Kroatiasta, niin nämä päätökset eivät koske todellakaan jäsenyyttä tässä vaiheessa tätä prosessia. Serbian ja länsi muun alueen jatkova eurooppalaistuminen on tietysti Euroopan kansalaisten etujen mukaista, kuten myöskin koko Euroopan alueen etujen mukaista. Tässä yhteydessä haluaisinkin käsitellä sitten tärkeää päätöksentekoaikaa, joka on tulossa 9.12. joka on erittäin tärkeä aika Länsi-Balkanin alueelle. Se on se päivämäärä, jolloin Kroatia allekirjoittaa liittymissopimuksen. Ja riippumatta kaikista ongelmista tällä alueella ja kaikista kriiseistä, niin 9.12. merkitsee hyviä uutisia, koska Kroatia allekirjoittaa liittymissopimuksen. Uskoakseni aivan yhtä tärkeää kuin se, että Kroatia allekirjoittaa liittymissopimuksen, on se viesti, joka Bryssel välittää sen suhteen, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun Kroatia liittyy Euroopan unioniin. Monet ovat analysoineet tilannetta ja todenneet, että täytyy olla ajattelun aikaa siihen, että vakautetaan tilanne ennen kuin Eurooppa voi katsoa pidemmälle. 9.12. on erittäin tärkeä aika, varsinkin kun katsotaan tuon laajenemisprosessin jatkuvuutta Länsi-Balkanin alueella. Viimeiset 24 kuukautta Serbiassa ovat olleet poikkeuksellisen edistyksen aikaa Serbiassa – siellä oli hyvin vahva uudistus. Ja 12.10. esitetty Euroopan komission lausunto huomioi tuon kehityksen. Viimeiset kaksi vuotta on ollut se aika, jolloin tärkeitä uudistuksia on tehty maassamme. Ja kun puhutaan taloudellisista uudistuksista, niin varmaankin tulokset puhuvat puolestaan. varsinkin kun Euroopassa on kriisi. Ja haluaisin korostaa sitä, että Serbia, Serbiassa on laki, joka rajoittaa ulkomaanvelan osuutta BKTstä 45 prosenttiin. Me olemme ainoa maa OECD-alueella, jos, jonka riskikategoriaa investoinneissa nostettiin ja yksi harvoista maista koko maailmassa, jonka asemaa nostettiin luottoluokituslaitosten toimesta. Tämä siis kriisin alun jälkeen. Tämä ei ole ollut suinkaan helppoa, kun otetaan huomioon tämänhetkinen tilanne. No sitten Haagin tuomioistuin Kysymys on jo mennyttä 90-luvun asiat. Serbian hallitus on työskennellyt kovaa, jotta se tekisi yhteistyötä Haagin tuomioistuimen kanssa ja tämän yhteistyön seurauksena enää syytettyä ei ole. Kun puhutaan alueellisesta tilanteesta ja yhteistyöstä, niin olen valmis toteamaan, että suhteet Balkanin alueella eivät ole olleet parempia sodan alusta lähtien, vuodesta 1991 lähtien. Tämä on seurausta noiden maiden johtajien voimakkaasta työskentelystä sen puolesta, mutta Serbialla on myöskin ollut tärkeä osa tässä sovitteluprosessissa. Ja silloinkin, kun puhutaan kaikkein arkaluontoisimmista kysymyksistä, esimerkiksi Kosovosta ilmeisesti juuri keskustelitte siitä. Se on erityisen tärkeä kaikille osapuolille. Ja myös tällä alalla on tehty voimakasta edistystä. Ja Belgradin ja Pristinan välillä on ollut vuoropuhelua se saatiin aikaiseksi 27 jäsenvaltion ja Serbian aloituksesta, jotka esittivät YK yleiskokoukselle yhteiseen päätösohjelman, jossa pyydettiin tuo vuoropuhelun aloitusta ja vuoropuhelu alkoi ja itse asiassa ensimmäistä kertaa historiassa suorat neuvottelut ovat tuottaneet tuloksia näiden kahden osapuolen välillä. Sitä on hyvin usein aliarvioida ja haluaisin painottaa sitä, miten tärkeä meidän sitoumuksemme tähän vuoropuheluun on. Ja mielestäni on tärkeää, että tämä vuoropuhelu jatkuu. Riippumatta siitä, että hyvin selkeitä näkemyseroja on osapuolten välillä. Mutta en halua nyt käyttää liikaa aikaa puhumiseen. Kyseessä on tärkeä päätös, kun puhutaan Länsi-Balkanista. 9.12. tehtävä päätös ja toivottavasti hyviä uutisia saadaan Serbialle. Jos näin ei tapahdu, niin ei se mikään loppu ole kenellekään. Serbia on sitoutunut, puhun tämän hallituksen suulla siis, tämä hallitus ainakin on sitoutunut eurooppalaisen tulevaisuuteen. Uskomme että eurooppalainen prosessi on kansalaisten etujen mukainen, kun tarkastellaan alueellista ja manner, maantieteellistä tilannetta, mutta varsinkin se liittyy siihen, minkälainen uskottavuus silloin, että Balkanin alueelle halutaan eurooppalaisen tulevaisuuden. Meidän Serbian naapureidemme ja kaikkien eurooppalaisten kumppaneidemme yhteinen ponnistus. Minusta meillä on tämä poikkeuksellinen viimeiset kaksi vuotta ja oletan, että seuraavat kaksi vuotta on vieläkin menestyksellisempi, jos me vain löydämme rohkeuden ja voiman työskennellä yhdessä ja kohdata kaikki nämä vaikeudet yhdessä. Niin silloin voimme kaikki uskoa siihen, että meidän arvomme, näkemyksemme ja tavoitteemme ovat samat. Nyt olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Kiitoksia, hyvä ministeri. Nyt keskustelu alkaa. Tietenkin meillä on rajoitettu puheaika. Ymmärrätte varmasti hyvin. Ensimmäinen on vastaavan valtuuskunnan puheenjohtaja edustaja Kukan, jos mahdollista, niin kaksi minuuttia vain. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Sydämellisesti tervetuloa ulkoministeri ja Rova Suurlähettiläs. Te tulette, kuten sanoitte itse aluksi, erittäin tärkeässä vaiheessa Serbialle, Länsi-Balkanin maille ja myöskin Euroopan unionille, koska aika komission suosituksen ja neuvoston päätöksen välillä on hyvin tärkeä ja monet kysymykset voivat vielä vaikuttaa Euroopan neuvoston johtopäätöksiin. Toivon, että nuo johtopäätökset ovat myönteisiä Serbian ja muiden alueen maiden suhteen. Hyvä ministeri, ymmärrän erittäin hyvän, hyvin teidän maanne sisäpoliittisen tilanteen monimutkaisuuden vaalit ensi vuonna, jännittynyt tilanne Pohjois-Kosovossa, vaalikampanja. Me kaikki haluaisimme nähdä vaalien jälkeen hallituksen Serbiassa, joka jatkaisi tietä eurooppalaisella polulla ja me kaikki haluaisimme auttaa sen saavuttamisessa. Tiedän, miten vaikeaa tulee olemaan menestyminen näissä vaaleissa – pro-eurooppalaisilla vaalilauseilla. Tilanne tulee olemaan vaikea ja se on myös teidän poliittisen kypsyytenne koe. Toivomme, että menestytte tässä vaikeassa tehtävässä. Haluaisin vain esittää yhden kysymyksen me olemme kaikki nähneet tämän kertomuksen ja kaiken. Miten te arvioisitte omaa suoritustanne kriteerien täyttämisessä? Katso sitten asiaa siis omasta näkökulmastanne. Kiitoksia. Todella hyvää, vain muutama sekunti yli puheajan. Edustaja Katsin, Serbia-esittelijä. Kaksi minuuttia. Mr. Minister, uh, Madame Ambassador. Ministeri, hyvää päivää. Dobrden. Haluaisin onnitella teitä kaikesta, mitä maanne on saavuttanut viime kuukausina. Haluaisin vain kertoa teille, että jatkamme edistyksen seuraamista maassanne. Sen vuoksi tammikuussa on ensimmäinen käsittely Serbian edistyskertomuksessa täällä parlamentissa. Joskus maaliskuun lopussa se hyväksytään, joten seuraavat kolme kuukautta on paljon tekemistä. Ja yritämme maatanne tukea. Toivon vilpittömästi, että 9. joulukuuta jälkeen teillä ei ole vain naapureita, jotka olisivat siinä vaiheessa jo de facto, niiden naapuria, jotka olisivat de facto jäseniä, ja kaksi eh, ehdokasmaata, vaan toivon, että te olisitte sitten kolmas ehdokasmaa, mikä olisi äärimmäisen tärkeää. Toivon, että Montenegro ottaa viestikapulan Kroatialta ja aloittaa neuvottelut. Se olisi tärkeää alueen kannalta, mutta minulla on yksi kysymys. Slobodan Petrovicin kanssa tässä äskettäin juttelin hän on vaaraa pääministeri Kosovosta, siis näiden sopimusten toimeenpanosta. Tietääkseni muutama päivä sitten oikeudellinen yksikkönne valmisteli ministerinne kannanoton toimeenpanoa koskien. Ja näyttää siltä, että teillä on vakavia varaumia siitä mahdollisuudesta toimeenpanna. Sen vuoksi, että kaikki odottavat, että te että olisi hyödyllistä, jos ajatellaan tätä toimeenpanoa. En olisi hyvä kuulla kaunopuheinen selitys, oletteko osa ongelmaa vai ratkaisuja, onko se mahdollista vai, vai toivon mukaan jotain sellaista, jota ette voi tehdä. Me olemme täällä Serbian puolesta puhujia. 9. joulukuuta toivottavasti kanssani voimme juhlia, mutta kertokaa meille, että tapahtuuko se vai ei. Grazie, onorevole Kacin. Kiitoksia edustaja Katsin. Sitten edustaja Brock. Pyytäisin, että pidätte kiinni puolentoista minuutin puheajasta. Hyvä puheenjohtaja. Hyvä ulkoministeri, minusta oli mielenkiintoista se, mitä te täällä kerroitte. Ja voitte olla varmoja siitä, että myös minun ryhmäni kannattaa vuoden 2003 Tessalonikin lupauksen pitämistä, koska tämä lupaus on tärkeä koko Länsi-Balkanin vakauden kannalta. Ja se on myös meidän etujemme mukaista, että tuo vakaus kehittyy ja että annetaan riittävät kannustimet uudistusten toteuttamiseksi näissä maissa. Uudistusten jotka olisivat järkeviä jokaiselle maalle ilman Euroopan unioniakin. Tämäkin on nähtävä ja myös kerrottava omalle kansalle, että tällaiset uudistukset, korruption torjunta, ihmisoikeuksien, oikeusvaltioperiaatteen ja demokratian puolistaminen, taloudellinen kehitys ovat tärkeitä kansalle, eikä vain siksi, että Euroopan unioni niitä vaatii. Mutta Eurooppa eurooppalainen ulottuvuus voi olla hyödyksi niiden toteuttamisessa. Siksi haluan sanoa, että tämä kehityssuuntaus torjua nationalismia ja yrittää saada aikaan rauhanomainen ratkaisu, yhteistyö kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa ja moni muu asia on tärkeä askel siihen suuntaan, että Serbia on lähentynyt Euroopan unionia ja tietenkin ehdokasstatuksen saamisen jälkeen täytyy tapahtua vielä asioita ja sitten neuvotteluissakin täytyy toteuttaa eri toimenpiteitä. Me olemme vielä kaukana jäsenyydestä, mutta olemme nyt lähellä ehdokasstatusta ja haluaisin tietenkin kysyä, mikä on teidän näkemyksenne kehitys kysymyksestä, mitä tulee naapuruuteen. Nimittäin Bosnia-Herzegovinan hallituksen puute, koska Bosnia-Herzegovinahan kohta voittaa Belgian siinä hallituksettomuuskaudessaan. Minuut. Kiitoksia edustaja Brokki, sitten edustaja Vigenin puolitoista minuuttia. Господин Еремич, от името на социалистите и демократите. Edustaja Еремич, sosialistien ja demokraattien nimissä haluaisin kiittää teitä siitä, että tulitte tänne kertomaan näkemyksenne Serbian kehityksestä ja teidän odotuksistanne sen suhteen, mitä päätöksiä neuvosto tekee 9.12. Rehellisesti sanoen täytyy todeta, että Serbia on ponnistellut voimakkaasti viimeisen kahden vuoden aikana. Ja täytyy katsoa tilannetta taaksepäin ja nähdä, miten pitkälle on menty. Ja meidän täytyy kiittää hallitustanne ja pääministerin siitä, mitä paljon on saatu aikaiseksi. Uskon, että tämä ajanjakso on ollut vaikea myös Serbian kansalaisille. Uskon, että yksi kaikkein tärkeimmistä asioista, joita EU täytyy tehdä, on tukea hallitusta, jotta se voi vastata Serbian kansalaisten odotuksiin. Uskon, että he ansaitsevat toivon eurooppalaisesta tulevaisuudesta ja askel ehdokasmaaksi olisi pieni askel kuitenkin. Se tarjoaisi paljon toivoa kansalaisille ja se olisi kannustin Serbialle, jotta se ryhtyisi suurin askelin lähestymään liittymistä. Uskoakseni on tärkeää, että Serbia saa myös tällaista rohkaisua. Monet maat ovat kuitenkin hyvin skeptisiä suhteessa Serbiaan ja kysymykseni olisikin, että tehän tiedätte, mitä viestejä jotkut näistä maista teille välittävät. Mitä hallitus aikoo tehdä ennen 9.12. vakuuttaakseen ne maat, jotka suhtautuvat skeptisesti ja saada ne tukemaan komission ehdotusta, joka koskee Serbiaa. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Vigenin, edustaja Lunacek te ainakin pystytte pitämäänkin ne puolentoista minuutin puheajasta. Foreign, uh, been foreign minister and the ambassador here to the, the foreign affairs committee. Kiitoksia. Minäkin haluaisin toivottaa tervetulleeksi eh, ulkoministerin ulkoasiavaliokuntaan, mutta 9. Eh, joulukuuta on tärkeä päivä, ei vain Serbialle, vaan koko Balkanin alueelle, kun Kroatia allekirjoittaa sopimuksen Serbian kanssa. Myös minun näkökulmastani Toivottavasti Montenegrokin voi aloittaa neuvottelut ja saada ainakaan ehdokastatus, mutta olen erittäin iloinen siitä, että komissaari Fyle, kun hän suositus, ehdo, edistyskertomuksessa sanoi, että hän suosittaa Serbian ehdokastatuksen saamista, mutta edistystä täytyy vielä tapahtua herra Jeremic, te olette toivotan tervetulleeksi tämän vuoropuhelun ja sanoitte, että Serbia sopi siitä eh, Euroopan unionin kanssa New Yorkissa yli vuosi sitten, joten se mitä... Ja olette niin myönteinen tämän kaiken asian suhteen. Ongelma minulla on se, että tietääkseni vasta vähän aikaa sitten keskustelut on jälleen eh, aloitettu ja sopimukset, jotka on tehty heinäkuun alussa, niitä ei ole vain pantu täytäntöön pääasiassa Serbiassa. Haluaisin äh, kysyä teiltä, miten selitätte sen, että neuvottelijanne herra Stefanovic äh, heinäkuussa vain äh, jumitti vuoropuhelu keskustelut, eh, koska hän ei hyväksynyt tullileimoja, tullileimoja, jotka UNMIK hyväksyi 2009 ja lähetettiin myös teidän hallituksellenne hyväksyttäväksi. Tämä on asia, jonka Serbian olisi pitänyt tehdä jo kauan sitten ja monissa näistä kysymyksistä täytäntöönpano eh, ei ole toteuttanut. Joten todellakin haluaisin kysyä, miten eh, Serbia aikoo toteuttaa nämä kansalaisrekisterit, maarekisterit ja muut, koska ilman tätä. Tämä tulee olemaan erittäin hankalaa ja jäsenvaltioiden hallituksilla saattaa olla varauksia eh, ehdokasmaastatuksen antamisessa Serbialle. Täytäntöönpanoa täytyy saavuttaa, ei pelkästään sopimuksia. Kiitoksia edustaja Lunacek. Edustaja Tannok, puolitoista minuuttia. Welcome, uh, Foreign Minister Jeremic over here. Uh, I too congratulate Minäkin onnettelen maatani hyvää ulkoministeriä. Tervetuloa kasvusta ja hallinnan parantamisesta. Tietysti joitakin varauksia on yksityisprosessien avoimuudesta. Valipiirissä Lontoossa esimerkiksi on epäilyksiä. Ja kun otetaan huomioon globaali kriisi ja vasta tuli kansainvälisellä areenalla, Ryhmäni tukee sitä, että tässä tulee hakijamaa Montenegro ja Makedonian ohella niin nopeasti kuin mahdollista. Kaikkien pitäisi, tai anteeksi siis ehdokasmaa äh, asemasta puhutaan. Tietysti esteitä on. Kroatian sen osalta enemmänkin valmis juttu, mutta tietysti on tätä laajentumisväsymystä ihmisten keskuudessa. Euroalueen kriisi on tietysti, se on ollut johtajamme ja mantaremme huomioon keskiössä. Tietysti tarvitaan pitkäaikaista reformiprosessia maassanne ennen kuin mitään lisämaata länsi äh, tulisi EUn jäseneksi. Mutta keskittyisin jälleen Belgradi-Pristina vuoropuheluun jälleen Robert Cooperin alaisuudessa. Ja sitä johtaa tietysti myös parantare Aston. Mitä konkreettisia tuloksia odotatte näistä neuvotteluista? Tähän asti on nähty kovin vähän. Oletteko samaa mieltä hyvin henkilökohtaisen näkemystä, niin että kansainvälinen yhteisö, sieltä loppuu kärsivällisyys enemmän tai myöhemmin läsnäolon rahoittamiseen Kosovassa, jossa on siis tällainen aakkosmyrsky, erilaisia järjestöjä, erilaisia lyhenteitä. Kiitos. Grazie, onorevole Onore... Kiitoksia edustaja Tannok. Edustaja Severin, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä ministeri. Ser... Jälkeen kun Serbia on lähentynyt meidän odotuksiamme omia odotuksiaan, niin kaikki riippuu hyvin paljon ei vain sen hallituksesta, vaan myöskin Serbian yhteiskunnasta ja ihmisten hengestä kysymykseni kuuli, voisitteko kertoa meille hiukan Serbian yhteiskunnan mielialasta ja Serbian yhteiskunnan vaikutelmista pitävätkö serbit Euroopan unionin avautumista Serbiaa kohtaan asiana, joka vastaa Serbian ponnisteluja ja myöskin tämä kenraali Mladicin luovuttaminen hän oli tärkeä askel. Voisitko kertoa tästä hiukan enemmän? Grazie, onorevole Severin. Kiitoksia, edustaja Severin. Edustaja Koppa, Serbian varjoesittelijä. Pyytäisin, että puhutte vain minuutin, jos mahdollista. Uh, I want also to welcome, uh... Minäkin haluan toivottaa tervetulleeksi ministerin onnitella saavutetusta edistyksestä viime vuosina aikana demokratian demokratisoinnin tasolla, sovun aikaansaamisen tasolla, mutta tietysti myös täysi yhteistyö rikos, kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa. Kysymykseni myös Kosovosta. Olemme iloisia, että nyt vuoropuhelun on ryhdytty uudelleen. Kaikki toivomme uusia positiivisia tuloksia siitä. Mutta tieto, joka tiedotusvälineestä on saatu, on ollut aika ristiriitaista. Voisitteko kertoa meille oman versionne ja ennen kaikkea esitellä tulevaisuuden suunnitelmanne? Saadaanko tästä prosessista positiivisia tuloksia? Grazie, onorevole. Kiitoksia edustaja Koppa. Edustaja Kovacev, yksi minuutti pyytäisin. German, Kiitoksia puheen johtaja. Eh, tervetuloa, hyvä ministeri Euroopan parlamentti. Voitte olla varmoja siitä, että tämän parlamentin enemmistö tukee teidän demokraattista ja Eurooppa myönteistä toimintaanne ja toivomme, että ei vain teidän hallituksenne, vaan myöskin tuleva hallitus vuoden 2012 vaalien jälkeen jatkaa tätä Eurooppa myönteistä toimintaa ja Serbiasta tulee ei vain ehdokas maa, vaan myös pian Euroopan unionin jäsen. Tässä yhteydessä haluaisin esittää kysymyksen, joka e, johtuu oman maani e, Bulgarian katkerista kokemuksista, mitä tulee e, turvallisuuspalvelun arkistojen avaamisen. Haluaisin kysyä teiltä, mikä on tilanne nyt Serbiassa onko se aihe teidän poliittisessa elämässänne tai serbidiplomatiassa niiden linkki entiseen entiseen kommunistiseen äh, salaiseen palveluun ja palautetaanko nämä arkistot entisille Jugoslavian tasavalloille. Ähm, vähän aikaa sitten sitä juuri pyydettiin Makedonian ähm, taholta, aiotteko tehdä niin, ja myöskin muille entisille Jugoslavian valtioille. Tämä oli parlamentin pyyntö aikaisemmin tällä vuonna. Ja lyhyesti äh, lausunto teiltä äh, Venäjän ministeri Lavrovin puheenvuorosta, nimittäin äh, kansalaisuuden myöntäminen serbialaisille Kosovossa. Edustaja Paletskis, yksi minuutti. Jusu Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä ministeri. Mainitsitte sen, että Kosovo on hyvin arkaluontoinen kysymys ja tässä suhteessa haluaisin esittää seuraavan kysymyksen. Kuten tiedätte, Venäjä pyrkii löytämään rinnastuksia Kosovon tilanteen ja äh, Etelä-Ossetian tai Abhasian tilanteen välillä. Mikä olisi teidän näkemyksenne Abhasiasta ja Ossetiasta? Ja mitä mieltä olette siitä, mitä Moskova on ottanut asioihin kantoihin ja mikä on Venäjän ja Belgradin välinen suhde? Kiitoksia, edustaja Tökes. Yksi minuutti pyytäisin. Minister úr, kedves nagykövet asszony, a nagykövet... A... Ministeri. Olen tavannut rouva suurlähettilään ja puhunut syrjivästä vankilatuomiosta Temerinin nuorison edustajia kohtaan. Ja viime, viimeisin huolenaihe oli tämä syrjivä toimenpide. Poliittisiin näkökohtiin perustuen. No kun tämä konflikti on Unkarin vähemmistön kanssa, onko se nyt sitten ratkaistu? Äskettäin oli vierailu Serbiaan. Ja Timurkon Laakson kysymys oli siellä esillä. Parakkien romanialainen identiteetti pitäisi siellä hyväksyä. Varmistitteko, että viimeaikaisen kansanäistyksen puitteissa valakit pystyisivät identiteettinsä valitsemaan? Ja kun pääministeri Orban sanoi, länsi eivät voi jäädä mustaksi aukoksi integroituneessa Euroopassa, joten siitä onnittelut. Kiitoksia edustaja Tökes ja sitten edustaja Boskurt, yksi minuutti. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Tervetuloa ministeri. Kaksi kysymystä itse asiassa. Serbia haluaa osoittaa, että se todella vakavasti pyrkii Euroopan unionin jäseneksi. Minulla on kaksi kysymystä. Kun puhutaan Kööpenhaminan kriteereistä, niin Euroopan unionin jäseneksi pääsemiseksi tärkeä kohta on se, millä tavalla hoidetaan konflikteja. No Kosovosta on sanottu kaikki tarpeellinen, mutta aiemmassa kokouksessa kysyt, puhuttiin myös Sanjokin alueesta. Minun kysymykseni on, millä tavalla aiotte ratkaista tämän? Minun mielestäni ratkaisumahdollisuudet tietyissä maassa kertovat siitä, millä tavalla maa voi toimia Euroopan unionissa. Toinen kysymys koskee ihmisoikeuksia. Ymmärsin, että viime aikoina on ollut valtavaa määrän kasvua ihmisoikeustuomioistuimessa tapauksia, jotka tulevat Serbiassa. Voisitteko kertoa meille tästä, mikä tällä hetkellä nyt oikein siellä on tapahtumassa? Grazie onorevole Boskurt. Lasciamo allora il tempo Kiitoksia edustaja Boskurt. Nyt annetaan riittävä aika ministerille. Se on tietenkin vähemmän kuin mitä tarvitsisitte kaiken näiden kysymysten e, vastaamiseen. Teillä on puheenvuoro, ministeri. Kiitoksia oikein paljon ja toivon, että voin vastata suurimpaan osaan kysymyksiä. Vastaan ensin tähän helpoimpaan herra Kukanin kysymyksiin, mikä on meidän näkökulmanne. Pyydän anteeksi subjektiivisuutta koska tulen tietenkin tästä hallituksesta, mutta olen sitä mieltä, että olemme todella yrittäneet kovasti. Muut ihmiset arvioikoon, se on varmaan paljon objektiivisempaa, mutta hyvä viite löytyy tästä komission lausunnosta. Komission lausunto, siinä sanotaan, että Serbia täyttää sitoumuksensa vakaus- ja assosiaatisopimuksen mukaisesti. Ei ole kovinkaan helppo aika täyttää näitä vaatimuksia, mutta me olemme sitoutuneita jatkamaan samaa rataa ja jos mahdollista, niin jos Serbian kansa antaa meille ensi vuonna uuden mandaatin, niin jatkamme samaa rataa uudistusprosessin suhteen. Ja sovintoprosessin suhteen. Uskon, että tärkeitä askelia on tehty viime vuosina sovinnon suhteen Balkanin maissa. Ja pidämme kiinni sitoumuksistamme, vakaumuksestamme ja strategisista tavoitteistamme. Viekö se meidät Euroopan unionin jäseneksi vai ei? Se ei ole kysymys, johon nyt voidaan vastata, mutta Euroopan eurooppalaistaminen, sen vieminen linjaan eurooppalaisten lakien, säädösten ja standardien kanssa. Ei vain Serbia, vaan kaikki Länsi-Balkanin maat. Sen pitäisi olla prioriteetti huolimatta niistä poliittisista ongelmista, joita meillä tällä hetkellä on. Ja yritän vastata muutamaan kysymykseen tässä seuraavassa, koska ne ovat samankaltaisia. Ennen sitä haluaisin kiittää herra Katsinia hänen vahvasta sitoumuksestani on eh, Serbian eurooppalaisen tulevaisuutta kohtaan. Ja mekin aina luotamme siihen, että olemme osa ratkaisua emmekä osa ongelmaa, joten olemme samaa mieltä asioista tässä asiassa. sopimukset, joita on tehty ja joita tullaan tekemään tulevaisuudessa Belgradin ja Pristinan välisessä vuoropuhelussa, on saattava yhdenmukaiseksi lakien säännösten kanssa. Niiden täytyy olla yhdenmukaisia Serbian perustuslain ja muiden lakien kanssa. Komissio sanoo lausunnossaan Euro- Serbian perustuslaillinen ja lainsäädännöllinen puitteisto on suurelta osin eh, linjassa Euroopan eh, vaatimusten kanssa ja sen eh, toimielimet ovat hyvin kehittyneet. Meidän täytyy siis kunnioittaa näitä instituutioita. Ja yksi tärkeistä Euroopan arvoista on sääntöjen kunnioittaminen. Joten kaikessa, mitä me yritämme tehdä, meidän täytyy yrittää noudattaa sääntöjä ja määräyksiä. Sitä me yritämme tehdä hyvässä uskossa. Ja pitäen mielessä tämän erittäin hankalan ongelman neuvottelutulos. Tällä vuoropuhelulla on mahdollisuus olla menestys. Se on ollut menestys tähän mennessä monella saralla. On monia avoimia kysymyksiä, joita on vielä käsiteltävä tässä vuoropuhelussa. On paljon avoimia kysymyksiä. Toivoisin, että niitä käsiteltäisiin ennen niitä oltaisiin käsitelty ennen Pristiinan viranomaisten päätöstä yksipuolisesti julistaa itsenäisyys, koska me olisimme paremmassa tilanteessa nyt kuin mitä olemme, mutta yritämme hyvässä hengessä löytää ratkaisu kaikkiin näihin ongelmiin. Haluan kuitenkin muistuttaa kaikkia siitä, että se syy, miksi 28 maata onnistui pääsemään saman pöydän ääreen kuusi, niistä ovat yhtä mieltä niin kutsutun Kosovon tasavallan itsenäisyydestä ja 22 jäsenvaltiolla toisenlainen mielipide. Se, tapa, se syy, miksi me onnistuimme pääsemään yhden pöydän ääreen, on se, että haluamme saada aikaan hiukan normaaliutta alueen kansalaisille. Tämä ei ole mikään harjoitus, Eh, eikä tässä haluta todistaa, että Kosovo on itsenäinen valtio, eikä tämä ole mikään eh, yritys todistaa, että Kosovo on eh, osa Serbiaa. Jos me keskitymme tämän ongelman ratkaisemiseen niin, että yhteistä maaperää voidaan löytää osapuolten kesken, niin sitten me voimme olla menestyksekkäitä jatkossakin. Tämä ei ole siis mikään yritys todistaa, että yksi tai toinen osapuoli on oikeassa. Tässä on kyse siitä, että yritetään tuoda normaaliutta niille kansalaisille, jotka asuvat siellä poliittista erimielisyydestä huolimatta, joka on ihan legitiimiä ja joka kuvastaa meidän yhteiskuntiemme demokraattista tahtoa. vastatakseni herra Brokin kysymykseen, ja toivottavasti joku kertoo tämän hänelle sitten jossain vaiheessa. Serbia osallistuu aktiivisesti alueellisiin aloitteisiin ja on tehnyt tärkeitä äh, toimia äh, sovinnon aikaansaamiseksi. Tämä on siis, äh, siteraan siis komission kertomusta. Sorbia on mukana kaikissa alueellisissa järjestöissä, Keski-Euroopan aloite muun muassa. Ja tähän mennessä ei ole tullut yhtään valitusta siitä, miten me olemme olleet puheenjohtajina näissä järjestöissä huolimatta siitä, että meillä on tämä avoin kysymys. Joten se tapa, jolla olemme olleet puheenjohtajina tällä vaikealla alueella niin, että kukaan ei ole valittanut, osoittaa hyvin, miten vakavasti me otamme alueellisen roolimme ja millaisena me näemme Balkanimaiden tulevaisuuden. Mitä tulee Bosnia-Herzegovinaan, meidän kantamme on ihan selvä. Me kunnioitamme sen suvereenisuutta ja alueellista koskemattomuutta, ja samoin kaikkia muidenkin YK jäsenvaltioiden suverenisuutta ja alueista koskettomuutta. Tämä koskee myös Abhaasia, Etelä-Ossetiaa, kunnioitamme Helsingin pöytäkirjaa. Kaikilla valtioilla on oikeus suverenisuuteen ja alueelliseen koskemattomuuteen, emmekä me tässä unohda yhtään YK jäsenvaltiota. Tämä koskee Bosniaa ja kaikkia maailmanvaltioita. Yritän vastata edustaja Lunacekin kysymykseen täytäntöönpannasta. Haluaisin sanoa, että meillä on takanamme joitakin erittäin vaikeita kuukausia. Ja jos on neuvotteluprosessi, niin sitten odottaa, että tuossa neuvotteluprosessissa käsitellään ongelmia. Ei paikalle lähetetä sotavoimia silloin, kun tämä prosessi jumiutuu. Se, mitä tapahtui heinäkuussa 25. päivä, oli Pristinan erityisjoukkojen siirtyminen Pohjois-Kosovoon – ilman minkäänlaista varoitusta kenellekään, ei ainakaan Euleksille, Koforille ja muille kansainvälisille toiminnoille. Ja kysymys kuuluu, yritetäänkö ongelmia ratkaista vuoropuhelussa vai yritetäänkö niitä ratkaista lähettämällä sinne aseelliset joukot? Eli kun on ongelma vuoropuhelussa, ei tämä ole mikään sunnuntai-kävely. Me yritämme löytää ongelmia, jotka ovat kerääntyneet monen monen vuoden aikana. Jos yksi vuoropuhelukierros ei tuota ratkaista sua, joka olisi yhden osapuolen mielenmukainen, niin ei se nyt tarkoita, että sinne pitää lähettää joukkoja. He lähettivät kuitenkin joukkoja ja se aiheutti kaauksen, ja se aiheutti sen, että koko Pohjois-Kosovon väestö tuli kadulle ja sulki teitä ja muuta. 97 prosenttia tuon alueen kansalaisista ovat selkeästi yhtä mieltä tulevaisuudestaan. Tämä on osa tätä Ähm, yhtälöä. Ja jos aina lähetetään sinne joukot silloin, kun ei pidetä vuoropuhelun lopputuloksesta, niin me emme tule kyllä pääsemään kovin pitkälle. No heinäkuussa siis tapahtui niin, että syntyi tilanne, jossa vakaus vaarantui voimakkaasti. Tämä ei ole ilmapiiri, jossa on helppo toteuttaa päätöksiä, joista on sovittu vuoropuhelussa. Osa tavoitteista on pantu täytäntöön, mutta suurin osa energiasta me meni eh, pohjoisen kriisin eh, rauhoittamiseen, joka johtui eh, tästä aseellisesta mm, paikalle tulosta, josta ei keskusteltu kenenkään kanssa etukäteen. Joten kuten sanoin, tietyt toimenpiteet on jo toteutettu. Suurimman osan ajasta me olemme käyttäneet parantaaksemme Pristinan yksipuolisen toiminnan äh, tuloksien vaikutusta. Nyt me olemme jatkaneet keskustelua täytäntöönpanosta. Meillä on täytäntöönpanoryhmiä, työryhmiä ja olemme erittäin sitoutuneita viemään tätä rauhanprosessia eteenpäin hyvässä hengessä ja tasapainoisesti ja oikeudenmukaisesti parhaiden eurooppalaisten käytänteiden ja standardien mukaisesti. Ja rehellisesti sanoen, sitoumus tehdä näin ei liity meidän eurooppalaiseen tulevaisuuteen. Me tarvitsemme tätä, jotta voimme elää tavallista elämää, jotta meillä on vakautta ja normaaliutta meidän alueellamme. Tämän ongelman ratkaisu ei tule nopeuttamaan liittymisprosessiamme Euroopan unioniin. Ei olisi hölmöä ajatella, että Kosovon ongelman ratkaisu tulisi viemään meitä vie meidät kauemmas tästä. Eikä Haakin tuomioistuimen vaatimukset vieneet meitä, niiden täyttäminen vieneet meitä lähemmäksi Euroopan unionia, mutta emme me ole pettyneitä. Monet ihmiset ajattelivat, että se nopeuttaisi meidän lähentymistämme EU-hun. Me tiesimme, että näin ei ole, mutta teimme niin, koska olemme vakuuttuneita siitä, että sovintoprosessiin täytyy perustua totuuden löytämiseen ja että ne, jotka ovat nämä rikokset eh, tehneet, heidän täytyy maksaa rikoksistaan. Sama koskee Kosovoa. Ei sekään tule viemään meitä nopeammin kohti Euroopan unionia, mutta meidän täytyy ratkaista tuo konflikti, kun kukaan ei halua jäättynyttä konfliktoa alueellamme. Ja me aiomme tehdä sen rauhanomaisen ja diplomaattisin keinoin, kuten olemme tehneet menneisyydessä. Puhun siis vain tämän hallituksen puolesta. Joku nosti esiin tällä kysymyksen siitä, loppuuko kärsivällisyys. Emme ei meillä ole varaa luo, lopet, menettää kärsivällisyyttä. Me olemme kärsivällisiä ja sitoutuneita ratkaisemaan tämän ja monet muut Länsi-Balkanin ongelmat niin, että rauha ja vakaus meidän alueellamme voi kestää jatkuvasti, kuten muuallakin Euroopan mantereella. Ja sitten tämä alueellinen jako, me vastustamme valtioiden jakoa. Emmekä me puolla minkään valtion jakoa, emme myöskään oman maamme jakoa. Ja siksi vastustamme Kosovon yksipuolista itsenäisyysjulistusta. Kansalaisuus serbialaisille, Kosovossa Venäjän kansalaisuus tämä vetomus ymmärrettiin väärin. En usko, että ihmiset puhuivat siitä, että he haluaisivat muuttaa Venäjälle lähteä kotipaikoistaan, mutta he eivät tunne oloaan suojatuksi. Tämä oli vetomus saada suojaa. Miksi tuntevat olonsa suojattomaksi. Tämä on vakava kysymys, johon tarvittaisiin vielä paljon enemmän aikaa, jota siihen voitaisiin vastata. Mutta serbit Kosovossa eivät tule onneaan, oloaan suojatuksi. Miksi he tekisivät tällaisia vetoomuksia massiivisesti, jos tilanne olisi toinen? tulevaisuuden suunnitelmat. Meidän tulevaisuussuunnitelmamme ovat tehdä enemmän samaa, jatkaa samaa rataa vuoropuhelussa, olla sitoutunut, jatkaa neuvotteluja. Huolimatta siitä, mitä tulevaisuus tuo mukanaan tässä Euroopan palaisessa prosessissa, me uskomme, että lakien ja säädösten hyväksyminen, jotka mm, tuovat meidät linjaan yhteisön säädösten kanssa, ovat myönteisiä tälle maalle ja me tulemme jatkamaan tätä, mutta kysymys kuuluu, kuinka uskottavia ja vahvoja aiomme olla tässä yrityksessä. Ja uskon, että erittäin hyvä kannustin voi olla 9. joulukuuta annettava päätös. Ja viimeinen kysymys, johon yritän vastata, on se, joka koskee maamme eteläosaa. radikaali islami on alkanut nousta tässä Serbian kolkassa. Meillä on erittäin tunnettuja uskonnollisia johtajia siellä, jolla on hyvin voimakas sanaista puhetta, joka on nostattanut vihaa ja epävakautta alueella. Me teemme yhteistyötä kansalaisten ja paikallisviranomaisten kanssa siellä. Me olemme sitoutuneet harmonisiin suhteisiin kaikkien uskontojen ja etnisten ryhmien välillä Serbiassa ja todella toivon, että eh, lakien kunnioittamisen kautta ja kansalaisten mukaanottamisen kautta voimme vähentää mahdollisuuksia tällaisille ääriliikkeille, mutta tällaisia ääriliikkeitä on siellä vastatakseni kysymykseen romanialaisista valakeista. Meillä oli erittäin menestyksekäs presidentti Baseskun vierailu Serbiassa. Keskustelimme pitkään asioista ja teemme kahdenvälistä työtä Romanian kanssa varmistaaksemme, että tämä asia voidaan ratkaista tulevaisuudessa. Meillä on parhaat mahdolliset suhteet Serbian ja Romanian välillä hyvien naapuruus suhteiden hengessä aiomme käsitellä tätä kysymystä, mutta me e, kuulemme, kunnioitamme ja ymmärrämme Romanian hallituksen näkökulmaa tässä asiassa. Haluaisin kiittää teitä ajastanne. Minun täytyy palata e, e, tähän myöhemmin. Minulla ei ole vastausta tähän tähän arkistojen palauttamiseen. Minun täytyy vastata teille suurlähetystön kautta. Kommunistisen menneisyyden kysymys Serbiassa on erittäin arkaluontoinen. Me olemme iloisia, että me maassa me ole joutunut korsimaan sellaista sortoa kuin jotkut muut maat, mutta silti tämä on tärkeä kysymys. Se on kysymys, jota on vakavasti käsiteltävä ja varmistamme sen, että saatte vastauksen, mutta en voi teille nyt sanoa mitään niin varmaa kuin haluaisin sanoa. Kiitoksia tästä kysymyksestä, kiitoksia ajastanne ja kiinnostuksestanne äh, Serbia kohtaan. Tiedän, että te ole se Euroopan unionin elin, joka tekee päätöksiä 9. joulukuuta, mutta kovasti arvostamme teidän ymmärtämystämme ja tukea tätä tärkeää prosessia kohtaan. Kiitoksia. Kiitoksia, hyvä ministeri. Tämä toive, jonka juuri esititte, sen me jaamme, että joulukuussa tämä tunnustus teille annetaan ja komissio aikoo lähettää myös valtuuskunnan äh, aikoo perustaa myös äh, edustuston maahanne ja toivottavasti olette silloin hakija maa. Kiitoksia siitä, että tulitte tänne ja kiitoksia niistä ponnisteluista, joita toimielimenne tekevät lähentyäksenne Eurooppaan. Kiitoksia vielä ja hyvää työtä.